So, good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Me voisimme aloittaa työllisyysvaliokunnan kokouksen. Ensinnäkin hyväksymme esityslistan. Pieniä muutoksia on pyydetty, esi- pyydetty esityslistaan. Puheenjohtajan ilmoitukset heti äänestyksen jälkeen. Sitten nelonen Tarkistusten käsittely, emun sosiaalinen ulottuvuus, se käsitellään viimeisenä kohtana juuri ennen äänestystä. Ja sitten kohta 12, eli työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa. Se käsitellään kuutosen jälkeen ja sitten 21 kohta käsitellään 12 jälkeen, jos aika riittää ja sitten äänestykset aloitetaan 15 yli 4 eikä neljältä. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista voitaneen hyväksyä tämän mukaisesti. You can find in your... Teillä on papereissanne myös pöytäkirja eh, heinäkuun ja syyskuun kokouksista. Jos kukaan ei ole vastaan, niin pöytäkirjat voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Ja sitten voimmekin mennä kohtaan viisi esityslistalla. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavat toimenpiteet. Kollegamme Edith Bauer on esittelijänä. Tässä käydään läpi kompromissitarkistuksia ja naisten, naisasianvaliokunta on hyväksynyt lausuntonsa Libe on päättänyt, että lausuntoa ei anneta. 173 tarkistusta ehdotitte 39 kompromissia. Olkaa hyvä. on... Kiitos. Tämä direktiivi käsittelee syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä. Ja direktiivin tarkoitus on vahvistaa alan asetusta. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska koko direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu selvästi. Meillä on rajallinen aika käsitellä tätä asiaa nyt, mutta nostaisin yhden tärkeän asian esiin, tai itse asiassa kolme. Jos ajatellaan sosiaaliturvajärjestelmää ensinnäkin. Tämä direktiivi poissulkee päällekkäisyyden asetus 883 kanssa sosiaaliturvan osalta, Tämä direktiivi koskee ainoastaan sosiaalisia etuja. Ja tämä on siis eri asia verrattuna sosiaaliturvaan. Sitten sen perusteella, mitä tiedämme tähän mennessä, usein kun puhutaan rajat ylittävistä työntekijöistä, syrjintää esiintyy asuinalueen perusteella. Sen takia olemme lisänneet sen maininnan. Tiedämme nimittäin, että neuvosto on myös toimimassa tämän suuntaisesti. Tässä esiintyy joskus kummallisia sanamuotoja, jotka johtuvat erilaisista oikeusjärjestelmistä eri jäsenvaltioissa, joissain jäsenvaltioissa puhutaan äh, uhrin myöntymisestä Ja sitten yhteisestä hyödystä näissä tapauksissa yritämme muotoilla asiat mahdollisimman pitkälti kansallisen muotoilun mukaisesti. Olemme yrittäneet ottaa sen huomioon Siinä siis pieni selitys siihen liittyen, minkä takia olemme käyttäneet tiettyjä sanamuotoja. Sitten kommentti varjoesittelijöille. Kehotan teitä tekemään tarkkaa työtä kompromissitarkistusten kanssa. Kiitos sihteeristölle. Sieltä saatiin paljon hyödyllistä tehokasta apua ja haluaisin myös käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni komissiota. Komission edustajat olivat aina valmiina antamaan lisätietoja ja selvennyksiä silloin, kun kohtasimme jotain ongelmia tai epäselvyyksiä. Eli Kiitoksia yhteistyöstä jälleen kerran. Thank you. Kiitoksia. Herra Kristensen. Tack för det, fru formand. Och först och främst vill jag också gärna tacka ordførerne i... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Erik Poweria. Tästä yhteistyöstä koko prosessin aikana näin laajasta alueesta ja näin lyhyessä ajassa. Joten on ollut tärkeää, että me ollut yhteistyötä ja näin hyvää yhteistyötä. Haluaisin ottaa esille muutamia asioita, joita olemme saaneet aikaiseksi. Ensinnäkin on tärkeää, että direktiivi on työntekijöille tehty direktiivi, joka takaa heidän liikkuvuusoikeutensa ja tasavertaisen kohtelun työntekijöiden suhteen, riippumatta siitä, ovatko he sitten missä tahansa töissä EUn alueella. Ja johdonmukaisuuden vuoksi myöskin työmarkkinajärjestöjen suhteen, jos katsotaan tarkkaan näitä kompromisseja ja haasteita, joita työntekijöillä usein on EU:ssa, niin kompromissi D katsoo juuri tätä kohtaa jossa todetaan, että pitää ottaa huomioon olemassa olevat säännöt, joilla taataan se, että vapaa liikkuvuus perustuu oikeisiin sääntöihin. Ja uusien rakenteiden pitäisi muuttaa tai vähän näkään olemassa olevia järjestelmiä, joita on olemassa jo jäsenvaltioissa. Jos luomme uusia elimiä, niin se myöskin hämmennystä sitten ulkomaalaisille työntekijöille. työntekijöille. Työmarkkinajärjestöillä on myös mahdollisuus osallistua työmarkkinaneuvotteluihin. Ja näin voidaan sitten taata hyvät työolosuhteet ja palkat. Ja heillä on tärkeä rooli tasavertaisen kohtelun suhteen. Ja on tärkeää, että työntekijöillä on sellaiset palkkuit, joita voidaan helposti tulkita. Ja yksi kompromissi on, jota en voi, en voi tukea, se on Rova Powerin tekemä kompromissi, jota EPP myös tukee. Se 8D kompromissikohta. Vaikka tässä olisi tällainen vapaaehtoinen järjestelmä, niin silti emme halua mitään rinnakkaista järjestelmää jäsenvaltioiden sosiaaliturvalle. En tiedä, onko mitään lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia tehdä näin, mutta tämän ei pitäisi luoda mitään toista järjestelmään tämän 2008 järjestelmän lisäksi, jota on olemassa jo monissa maissa. Eli tässä alkaa näkymään jo vähän federalismiakin näissä ehdotuksissa, ja tämä olisi ongelmallista meille. Joten minua vastustan tätä ehdotusta, mutta kuitenkin muuten on ollut hyvää yhteistyötä hänen kanssaan. Kiitokset tästä. Philippe de Thank you, Chair. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin rakentavasta yhteistyöstä, hyvää yhteistyötä. Teimme hyvin joustavasti yhteistyötä näissä hyvissä kompromisseissa. Aika selvää on, että kyseessä on hyvin tärkeä asia. Monet yhtiöt pk-yrityksistä suuryrityksiin, ne ovat yhä vain kansainvälisempiä ja toimivat kautta Euroopan, niinpä on tärkeää, että työntekijöiden oikeudet noudattavat myös tätä trendiä ja he saavat taattuna nämä oikeudet. Keskustelun lopputuloksena saatiin tasapainoinen mietintö ja myöhemmin äänestetään kaikista paitsi kompromissi G, on meille vaikea. Me emme ole ainut ryhmä, tai ainoat jäsenet, joilla on ongelmia G-kompromissin kanssa. Siitä huolimatta toivon, että saamme aikaan laajan sopimuksen äänestyksessä. Tänään on tärkeää, että parlamentti antaa selkeän viestin yrityksille ja muille Euroopan unionin toimielimille, jotka keskustelevat tästä myös. Toivottavasti saadaan hyvä äänestystulos. Kiitos. Magic Annalisa. Thank you. Um... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää Rova Baronia ja kaikkia muita varjoesittelijöitä. Vaikka tämä direktiivi ei korjaakaan joitakin perustavanlaatuisia ongelmia, joita työntekijöiden liikkuvuuden kanssa on. Se kuitenkin vahvistaa heidän oikeuksiaan ja siitä on muutenkin hyötyä kun yritetään ennaltaehkäistä näiden työntekijöiden syrjintää ja parantaa tiedottamista. Tässä mm, pyritään suojelemaan työntekijöitä ryhminä. Olemme pystyneet myös parantamaan komission tekstiä tämän kautta ja toivon, että käytännön tasolla tästä tulee hyvin osallistava järjestelmä, niin, että lopulta kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset oikeudet, niin kuin pitääkin. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Euroopan komissiota siitä, kuinka tarkasti se on selittänyt kaikki lainsäädännön liittyvän tähän. Kiitoksia. Seuraavaksi komissio, eh, herra Moore. Onko hän paikalla? Eh, merci, Madame la Présidente. Eh, Just... Ah. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Meillä ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Tämä oli tietenkin tärkeä direktiiviehdotus, koska se helpottaa työntekijöiden oikeuksia ja eh, heidän perheenjäseniään, jotka liikkuvat Euroopassa. Me olemme siis vain tyytyväisiä tähän valiokuntakeskusteluun ja Euroopan parlamentin osuuteen. Kiitos. Thank you. Then... Kiitoksia. Yeah. Uh, then I will give the floor... Niin, kiitoksia. Annan äh, puheenvuoron takaisin esittelijälle. Too much to add. Kiitoksia. Minulla on paljon lisättävää tähän oikeastaan. Mä haluaisin kiittää vielä kerran kaikkia kollegoita, jotka ovat muuttaneet mietintöä ja varjoesittelijöille, jotka ovat tehneet kovaa työtä kompromissien eteen. Ja kiittäisin myöskin meidän neuvonantajiamme. He ovat todellakin tehneet kovaa työtä. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Ja me äänestämme tänään vielä tästä mietinnöstä, joten voimme mennä seuraavaan esityslistakohtaan. kohtaan neuvottelut neuvoston kanssa Euroopan globalisaatiorahastosta, EGRstä. Tässä edustaja Haakin on esittelijänä, mutta voisin kertoa teille aluksi tuloksista. Viimeinen kolmikantaneuvottelu 30. 16. syyskuuta saatiin aikaan väliaikainen sopimus. Koreper hyväksyi tämän paketin 11.10. ja me äänestämme tänään tuloksista valiokunnassa. Pääkohdat sopimuksessa sisältävät ensinnäkin tämä rahasto toimii silloin, kun on irtisanomisia, jotka perustuvat globalisaatioon tai talouskriisiin erityissäännökset ovat mukana maanviljelijöitä varten mukana ovat myös kaiken tyyppiset sopimukset, myös eh, itsenäiset ammattinharjoittajat, eh, samoin kuin eh, vuokratyöntekijät. 35 prosenttia on enimmäismäärä ja aikarajat liittyvät hakemuksiin ja budjettiviranomaisella on kuukausi eikä kuutta viikkoa hyväksyä tämä rahasto tapauskohtaisesti. Edustaja Haakin ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua puhumaan lyhyesti tästä kysymyksestä, joten Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi kollegoilta siitä, etten päässyt paikalle valiokuntakokoukseen. Minun piti palata kotiin ja haluan kiittää kollegoja heidän sitoumuksestaan tämän rahaston jatkossa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä tuesta ja päättäväisyydestä trilogeissa. Me onnistuimme lopussa ja uskon, että nämä muutokset, joista äh, neuvottelimme, ne ovat parantaneet tehokkuutta ja tuoneet eurooppalaista lisäarvoa tähän rahastoon. Kaikista merkittävimmät muutokset äh, alkuperäiseen ehdotukseen äh, liittyvät siihen, että on otettu mukaan tasavertaiset oikeudet ajatellen koulutusta, ähm, alle 30-vuotiaille eh, NATS 2-alueille. Ja eh, tämä liittyy myös nuorisotakualoitteeseen. alun perin neuvosto halusi eh, sellaiset säännökset, että mukaan tulivat myös nuorisotakunäkökohdat ja me halusimme, että sellaiset sellaiset määritelmät, jotka liittyvät irtisanottuihin työntekijöihin, äh, liittyvät tähän myös. Ja 60 prosenttia, 10 äh, prosenttia enemmän kuin äh, aikaisemmin ehdotettu 50 prosenttia. Tässä on pyritty mm, korkeampaan yhteisrahoitusasteeseen niissä maissa, joissa käytetään kohesiorahastoa, mutta 60 prosenttia kaiken kaikkiaan on meidän oma rajamme. Ne pidettiin siis nämä 35 prosentissa rahoitusosuudet. Ja kyse on myös eurooppalaisesta lisäarvosta. Ja asia perustuu tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin tietyt aikarajoitteiset tuet sekä parlamentista että komissiosta. Saimme mukaan myös aikarajat, jotka liittyvät hankkeisiin sen sijaan, että meillä olisi avoin prosessi, niin kuin neuvosto ehdotti. On myös haluttu mukaan vuokratyöntekijät, tilapäistyöntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat niin, että hekin tulisivat katetuiksi sellaiset, joilla on yhdestä kymmeneen työntekijää tulevat mukaan, mutta pitää varmistua siitä, että myös yhden miehen yritykset liittyvät mukaan. Myös laajennus maan viljelijöihin ja tämä nimenomaan johtuen talouskriisistä. Does one of the colleagues want to... Haluavatko kollegat tässä vaiheessa puheenvuoron? Olkaapa hyvä. Ensin Bauer ja sitten Cornelissen. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Harkinia ja Beresiä, koska Minun mielestäni nämä neuvottelut olivat erittäin vaikeat neuvottelut, yhdet vaikeimmista minun kokemukseni mukaan. Kyse oli usein joko tai asetelmasta. Tässä keskusteltiin myös näiden rahastojen olemassaolosta. Tämä liittyy myös siihen asiaan, jonka jo mainitsitte, eli nuorten työttömyyteen, siihen, että meidän täytyy kehittää siihen joku ratkaisu. Me emme keskustelleet tästä asiasta tämän direktiivin yhteydessä. Rehellisesti sanottuna se oli vain ehto neuvoston puolelta. Että määrävähemmistö piti saada pois ja kyse oli erittäin vaikeista neuvotteluista. Olen sinänsä hieman tyytymätön noihin neuvotteluihin tuloksiin, koska loppujen lopuksi pääsimme kompromissiin, mutta se oli työn ja tuskan takana. Ja toistan nyt, että kaikki, jotka olivat mukana näissä neuvotteluissa, tekivät parhaansa, jotta voisimme päästä parhaisiin mahdollisiin kompromisseihin. Mutta työ oli todella raskasta. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Merci, madame la présidente. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin eh, vielä tukea Rouva Harkinin työtä tässä neuvottelussa. Ja olen tyytyväinen tähän sopimukseen. Se ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Eh, lähtökohtanahan oli tämä rahaston tilanne. E, tässä otettiin jo paljon esiin e, rouva Harkinin puheenvuorossa, joten e, haluaisin itsekin olla tällä myönteisellä kannalla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Konaliisen. Um, yeah, just to... Kiitoksia. Mä olen samaa mieltä edustaja Bjardenin ja Bauerin kanssa – ovat vaikeat neuvottelut, mutta teemme parhaamme. Mutta aika yllättävää, kun sitten yhtäkkiä saimme mukaan maanviljelijät tähän halusimme ottaa ne ja sitten mekin vie sitten nuorisonkin tähän ne. Mutta se, että me saimme rahaston, meidän piti hyväksyä myöskin nuoriso tähän. Ja toivottavasti sitten rahat käytetään viisaasti jäsenvaltioissa. Se on parantunut kyllä verrattuna tämänhetkiseen rahastoon. Toivottavasti se on nopeampi toiminnassaan ja sitä käyttää laajemmin, kuten myöskin kohdennetummin niihin työntekijöihin, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apua. Toivotaan hyviä äänestystuloksia. Uh, thank you so much. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Rova Haakin kiittää teitä myös hyvästä yhteistyöstä. Ja nyt voimmekin siirtyä kohtaan 12 esityslistalla. Työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa – tässä esittelijänä Phil Benyon. Tässä ensimmäistä kertaa tarkastellaan 98 tarkistusta, joten Phil, olepa hyvä. No niin, minä luulin, että pidän puheenvuoroni äänestyksen jälkeen, mutta mikäpäs tässä. Kiitos Ensinnäkin kiitos kaikista jätetyistä tarkistuksista. Tarkistuksia tuli melkoinen määrä, useimmat niistä ovat positiivisia, mutta eivät kaikki. Olen käynyt ne läpi ja ne ovat hyvin pitkälti linjassa oman linjani kanssa ja olen keskustellut kollegojeni kanssa samansuuntaisesti samalla kun työstin tätä mietintöä. Olen myös itse toimittanut useita tarkentavia tarkistuksia luonnoksen toimittamisen jälkeen. Nämä liittyvät eh, esimerkiksi PK-yrityksiin, niiden määritelmään, se, siihen, että niiden koko vaikuttaa rahoitusmalliin. Ja sitten lisäsin maininnan eh, parhaista käytänteistä ja jos nyt katsotaan kaikkia jätettyjä tarkistuksia minun ja kollegojeni puolelta, olen varma, että pääsemme hyvin kompromisseihin useimmilla aloilla. Tässä saattaa tulla eteen muutamia kinkkisempiä alueita, mutta luulen, että pääsemme suurimmaksi osaksi hyvin kompromisseihin. Sitten kohta 29. 29 järjestelmästä. Pyydämme komissiolta tutkimusta, johon liittyisi vaikutusten arviointi. Me emme ehdota sitä, että se pitäisi täytäntöön panna nyt. Nyt pitäisi keskittyä ainoastaan käytännön tasoon. Eli tämä on heille, jotka ovat huolissaan tämän käytännöllisyydestä. Tutkimuksessa nimenomaan keskitytään käytännön tasoon. Sitten alkuperäistekstiä on selvennetty työ- ja verotuslakimainintojen osalta ja sitten yritysten kohdalle laitetaan esimerkkejä parhaista käytänteistä ja sitten sinne lisätään maininta tiedon läpinäkyvyydestä. Mielestäni tämä liittyy erityisesti yrityksiin, eh, jotka toimivat rajat ylittävästi. Olen ymmärtänyt, että joidenkin kollegojen mukaan tämä järjestelmä saattaa johtaa lisäriskeihin yrityksille. Ja tätä silmällä pitäen on ehdotettu muutamia turvatoimenpiteitä. Hyväksymme sen, että tähän liittyy jotakin riskejä, mutta niiden luonne ja taso täytyy selittää kaikille ennen kuin kukaan tai mikään taho tähän sitoutuu. Riskeistä ei siis päästä kokonaan eroon, mutta tilannetta voidaan kuitenkin lieventää. Mielestäni tämä mietintö noudattelee positiivisessa mielessä EFPn eh, e hyötyjä ja sitä mietintöä ja pääsemme tästä eteenpäin. Kiitoksia Verita. Eh, ich gehöre zu jenen, die verhältnismäßig viel Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä aika paljon muutosjoituksia, yhteensä 35. Mutta haluaisinkin painottaa, että ensinnäkin kyseessä on yhteistyö ja hyvin toiminut yhteistyö esittelijä Penjonin kanssa. Ja sitten toisaalta suurin määrä tarkistusta johtuu siitä, että meillä on kaksi asiaa, jotka on tavallaan punaisena lankana näissä mukana ja ne haluaisin ottaa juuri tietyissä kohdissa esille. Ensimmäinen teema on työntekijöiden osallistuminen. Siis tässä puhutaan rahoitusosuuksista ja osakkuuksista. Mitenkin on muuta ne, jotka haluavat osallistua, haluavat myöskin saada tietoja ja konsultaatiomahdollisuuksia. Mutta tähän ei kuuluu myöskin se, että voit ottaa itse vastuuta kantaakseen ja mahdollisesti sitten voidaan myöskin työmarkkinajärjestö ottaa mukaan tähän järjestelmään. Sitten toinen punainen lanka, jossa on myöskin paljon tarkistuksia tämän suhteen, ovat ne riskit, joita työntekijöille voi syntyä tässä herra Benion puhui pelkästään mahdollisuuksista. Tämä on tietenkin tärkeää. Ei tietenkään pidä pelkästään aina varovaisia, vaan pitää etsiä myöskin luovia uusia malleja. Mutta samalla haluaisin painottaa, että myöskin olemassa riski. Nimittäin tässä ovat kyseessä työntekijät, ja riski voi olla se, että he menettävät työpaikkansa, mutta myöskin kaksinkertainen riski, että pääomakin saattaa mennä saman tien. Joten tämän takia pitäisi olla myös varovainen. Asia on hyvä, mutta tämän suhteen pitää toimia varovaisesti. Sitten vielä tulisin siihen asiaan, minkä herra Benjonkin otti erityisesti esille tämä 29 järjestelmä. Minä olen ollut yksi niistä, että, että okei, katsotaan asiaa ja jossain vaiheessa tämä sitten onnistuu, mutta näyttää ainakin siltä, että eri kansalliset järjestelmät vaativat sitä, että me olemme tässä vähän varovaisia. Näen, että muilta kollegoilta on tullut tarkistuksia tähän liittyen, ja jotkut heistä ajattelevat, että meidän pitää ottaa 2009 järjestelmästä hieman etäisyyttä, Ja jotkut ehkä ovat sitä mieltä, että me ollaan tarpeeksi varovaisia on perin, mutta ovat tulleet varovaisemmiksi myöhemmin sitten. Ehkä on hyvä aina katsoa vaikutusten arviointia komissiolta. Kun kyseessä on meidän työmme, me tarvitsemme myöskin tähän hieman taustaa, taustatietoja, että saamme asiaan valaistusta. No joka tapauksessa on hieman varovainen ja uskon, että oikea ajankohta ei ole vielä tullut 29 järjestelmälle, niin vaan meidän pitää löytää vielä tässä kokemuksia, koska kansallisella tasollakin on vielä erilaisia järjestelmiä käytössä. Kiitoksia. Nyt ei ole muita puhujia, joten annan puheenvuoron komissiolle. En tiedä, onko sieltä nyt äh, Rouva Bachelat vai kuka sieltä haluaa puhua? Eikö sieltä olekaan ketään puhumassa? Olkaa hyvä. The commission has no. Kiitos komissiolla. Ei ole kommentteja tarkistuksiin liittyen. Kiitos. Bien, alors je vous remercie. Oikein hyvä, kiitoksia, joten me tarkastelemme kompromissitarkistuksia. Niin, anteeksi. Esittelijä Phil Benjon. Haluatteko vielä puhua? Just very briefly, I'll... No ihan lyhyesti. Kiitos noista kommenteista. Rova Regnerin kommenteista täytyy sanoa, että hänen kanssaan olen keskustellut kaikkein eniten tästä asiakirjasta ja meidän molempien kommentit ovat hyvin linjassa keskenään. Jatkamme näitä keskusteluja ja toivottavasti pääsemme hyvin kompromisseihin. Bon, alors tout ça Oikein hyvä. Tämähän vaikuttaa oikein kriittiseltä, joten kompromissi kompromissitarkistukset 25.11.5.12 äänestys ja sitten tammi- tai helmikuussa täysistuntoon. Ja sitten nelonen esityslista kohta neljä, siinä tarkastetaan päätöslauselma luonnosta, jonka me haluaisimme saada hyväksytyksi marraskuun täysistunnossa. Kyseessä on emun sosiaalinen ulottuvuus ja siitä suullinen kysymys komissiolle. Nyt on sanottava, että minä en ollut silloin, kun suullisesta kysymyksestä äänestettiin. Olin pahoillani siitä, ettei saatu sopimusta valiokunnassa ajatellen suullista kysymystä myös neuvostolle, koska nyt Kyse on komission tiedonannosta, joka koskee emun sosiaalista ulottuvuutta. Ja nyt on pyydetty jo, että tällainen tiedonanto annettaisiin. Jo kolme valiokuntaa on pyytänyt. Ja nyt sitten neuvoston esityslistalle pitäisi saada. No, erittäin hyvä, että tämä kysymys esitetään komissiolle, mutta pitäisi tässä neuvostolle asiasta puhua, koska tämän asian tulevaisuus on neuvoston käsissä. Siitä huolimatta tämä päätöslauselma luonnos, joka on nyt käsiteltävänä. 124 tarkistusta on esitetty ja me eilen kaikkien ryhmien vastaavien kanssa laadimme 20 kompromissia kaiken kaikkiaan, joiden avulla varmasti voidaan paneutua tähän kysymykseen, joka on hyvin tärkeä. Ja nyt kun katsotaan kompromissien henkeä, siinä olennaiselta osin otetaan huomioon keskustelu, jota on käyty, ja niiden avulla voidaan päästä eteenpäin tältä pohjalta. Ja myös puututtu siihen, millä tavoin komissio on päättänyt indikaattoreista ja millä tavoin komissio ottaa huomioon nämä indikaattorit. Tietenkin on yksi asia, että on indikaattorit ja toinen asia sitten, miten niitä käytetään. Esimerkiksi mahdollisuus ottaa mukaan lasten köyhyys tai terveyspalvelujen saanti indikaattoreihin. Ne ovat sellaisia kohtia, joissa olemme saaneet aikaan konsensuksen. Myös se, miten voidaan vaikuttaa näiden indikaattorien laadintaan tai sitten työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen, samoin kuin Euroopan parlamentin rooli. Se on yksi tärkeä tekijä, joka tulee ottaa huomioon. Minä en lähde tässä nyt yksityiskohtiin kompromisseissa, siihen menisi liikaa aikaa, mutta haluaisin kiittää ryhmien vastaavia ja haluaisin toivoa, toivoisin, että eilinen, eilen aikaan saatu kompromissi säilyy, varsinkin kun näiden kompromissien lisäksi tietyt alkuperäiset kohdat jotka olivat siis alkuperäisessä versiossa, päätöslauselma luonnosversiossa. Niitä on vedetty pois, varsinkin äh, johdantosan kappale Q ja kohdat 10 äh, äh, tai 19. Ja se tarkoittaa sitä, että tarkistukset, jotka liittyivät näihin kohtiin, raukeavat. Rouva Kornelisen pyysi puheenvuoroa. Bauer Ori Kornelisen ensimmäiseksi. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että eri ryhmien välillä ja joskus ryhmien sisälläkin on hyvin eriäviä mielipiteitä tästä asiakirjasta. Eilinen varjoesittelyiden kokous oli pettymys tässä mielessä. Ja olemme pyytäneet mm, sosiaalisia indikaattoreita näistä asioista kahden vuoden ajan ja nyt kun vihdoin on saatu jotain konkreettista aikaiseksi, niin kaksi ryhmää ovat perääntymässä. Eli vaikuttaa siltä, että kyllä voi olla, että me saamme kerättyä tilastollista tietoa siitä, kuinka hurjaa vauhtia köyhyys lisääntyy, mutta ei vaikuta siltä, että tämä johtaa mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin, enkä ymmärrä, että miten tällaista voidaan puolustaa. Olen kuitenkin toiveikas sen suhteen, että lopulta meillä on päätöslauselma, esitettäväksi täysistunnolle, jos neuvosto ja komissio jatkavat samalla linjallaan eteenpäin. Parlamentti saattaa joutua sivutetuksi. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én nem csodálkozom annyira, hogy különbözőek a, a vélemények. Az... Minä en nyt ole aivan varma siitä, että tässä olisi erimielisyyksiä. Nämä erimielisyydet johtuvat lähinnä siitä, että saatiin aikaan sopimus. Toisaalta se koskee sitä, että me tarvitsemme sosiaalisen ulottuvuuden ähm, emuun. Ja nyt on saatu aikaan sopimus, joka ei ähm, mahdollista sitä, että asetetaan velvoitteita jäsenvaltioille. Kyse on siis näistä kysymyksistä. Ja nämä ovat keskenään ristiriitaisia, kun asiaa tarkastelevat hallitusten ja valtioiden päämiehet neuvostossa. Me onnistuimme kuitenkin pääsemään tiettyihin kompromisseihin. Useimmat niistä saavat ryhmämme tukea E, sen sijaan E, F ja L kompromissit, E, F ja L eivät saa tukeamme. Ja täällä on myös sellainen kohta, joka meille on tärkeä. 109 e, tarkistus. Me olemme sitä mieltä, että ei ole mitään mahdollisuuksia saada aikaan eurooppalaista järjestelmää tällä alalla tällä hetkellä. Kyse olisi siis työttömyyskorvausjärjestelmältä, eli 109 ei saa, saa meiltä tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Serkas ja Philippe de Backer. Ähm, äh- Kiitoksia. <clears throat> okay. Muchas gracias. Y... Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin aluksi, ennen kuin mennään itse päätöslauselmaan, niin haluaisin kommentoida sellaisesta asiasta, joka on auki. Pääsimme siinä eteenpäin, jos saamme aikaan ratkaisun. Voisimme keskustella tästä sitten neuvoston kanssa, koska tosiaankin on aika naurettavaa, että meillä ei voi olla näkemysten vaihtoa neuvoston kanssa, koska useimmat näistä asioista saavat ratkaisun jäsenvaltioissa vaikka me emme tulekaan ajoissa, edelleen on mahdollisuus, että parlamentti pyytää, että neuvosto on paikalla keskustelussa ja minun mielestäni tämä on sellainen tie, jolle pitäisi pyrkiä. Sitten päätöslauselma luonnoksesta. Eilen olin kompromissien laadintatilaisuudessa ja niin kuin usein on hyvin tärkeä asia ja monimutkainen pitäisi nähdä asia joko eh, hyvänä tai huonona. Minä eh, nämä kompromissit, joissa olin mukana, ne, ne eh, jäivät hiukan vajaiksi. Ja sitten olemme kritisoineet myös sitä, että ei ole tasapainoa sosiaalisten ja talouden asioiden välillä eurooppalaisessa ohjaus, ohjausjaksossa. Niinpä näkisin ennemminkin, että tässä lasi on puoli täysi kuin puoli tyhjä. Me olemme siis tyytyväisiä siihen, että päästään edes hiukan eteenpäin, jos halutaan tätä sosiaalista ulottuvuutta asiaan. Ja nämä kompromissit parantavat myös päätöslauselmaa meille tämä on myönteinen päätöslauselma ja nyt toivomme, että yllätyksiä ei tule tänään tässä loppuvaiheessa enää. Ei mitään ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi eilen toivon, että kun puhuttiin kompromissista U, niin siinä puhuttiin äh, vakautteista, automaattisista vakautteista. Äh, toivon, että suuri enemmistö täällä valiokunnassa voimme tukea tätä ja meidän valiokuntamme on aktiivinen toimija äh, siinä asiassa, että otetaan Euroopassakin huomioon sellaiset, jotka eniten kärsivät kriisistä mukaan lukien kaikki toimijat. Kiitoksia. Liep Becker. Thank you, Chair. Um, first of all, also my thanks to you for... Uh... Kiitoksia puheenjohtajasi. Kiitoksesta hyvästä yhteistyöstä, katsotaan nopeasti. Erityisesti myönnä, kun etsittiin kompromisseja asian tiimoilta. No, loppujen lopuksi meillä on päätösosman luonnos, joka on aika tasapainoinen. Jotkut toisivat vähän pidemmälle, jotkut menivätkin jo liian pitkälle, mutta kuitenkin nyt olemme löytäneet hyvän tasapainon asioissa. Ja kuten eilen mainittiin illalla varjoesittelijän kokouksessa, me voimme tueta suurinta osaa näistä kompromisseista, mutta CDF, F ja PDA ei ole uuta emme tue. Mutta meillä oli tiukka keskustelu eilen illalla ja muut näistä kompromisseista olivat aika väinön kohteena – ja nyt 109 ja 101 kohdat meille meidän punainen viivamme, jonka yli me emme mene. Ja totta kai näin talouskriisin aikaa meidän pitää katsoa sitten, miten sosiaaliset indikaattorit kehittyvät. Ja meidän pitää myöskin jäsenvaltioissa taloushallinnon puitteissa, ei pelkästään lyhyellä, vaan myöskin pitkällä aikavälillä katsoa asioita. Ja tämä viesti pitää välittää eteenpäin. Uskon, että äänestyksessä saamme laajan tuen tälle. Ja tämä on esimerkiksi tärkeä viesti komission neuvoston suuntaan. Ja toivottavasti saamme asian vietyä päätökseen. Kiitoksia. Kiitoksia näistä puheenvuoroista kollegoille. Ne heijastelevat niitä neuvotteluita, joita käytiin eilen illalla. Minä haluaisin vain tässä vaiheessa palata kaikista eh, ristiriitaisimpaan kohtaan. Niitä on kyllä useitakin, eh, mutta ensimmäinen liittyy indikaattoreihin, mitä niille tehdään konkreettisesti, mutta siinä eh, kun menemme eteenpäin, tie ei ole helppo. Ja sitten on toinen kohta, jossa keskustelut, jotka kärjestyivät olen huomannut tästä muutoksia nyt syksyllä tämä keskustelu, jossa, johon liberaalit viittasivat 108. Se on sisärajalinja heille ja hiukan tästä asiasta tarkemmin. Kesään saakka pääsimme eteenpäin tässä asiassa ja aivan selvästi asiat ovat muuttuneet ja kannat ovat muuttuneet myös täällä, samoin kuin jäsenvaltioissa. Vähimmäis taso työttömyyskorvaukselle on asia, josta on puhuttu ja euroalueella meillä ei ole solidaarisuusvälinettä olemassa ja minä tiedän, että on merkittävästi ponnisteltu näissä solidaarisuusasioissa. Kreikka, Kypros, Espanja, Portugali, äh, heitä on autettu ja äh, se hinta, joka on maksettu, sitä ei pitäisi aliarvioida äh, ja siitä syystä olemme ajatelleet, että tässä tarvitaan analyysiä niin, että analysoidaan Troikan työtä äh, näissä maissa, mutta tämän lisäksi nämä puutteet Euroopan äh, talous- ja rahaliitossa äh, tässä kriisissä Siinä eivät ole toimineet ne, ne keinot, joita tähän mennessä on käytetty. Ensinnäkin solidaarisuusmekanismi pankkien välisesti, mutta ei ajatellen koko Euroopan unionin aluetta ja siihen tehtäviä investointeja. Tämä eh, six-pack tai eh, two-pack, eh, ne liittyvät meidän käyttöönottamiin toimiimme, mutta jos nyt euroalue jatkaa elämäänsä. Se on kaikkien jäsenvaltioiden etu. Silloin pitäisi ottaa käyttöön todellisia solidaarisuusmekanismeja. Nyt on puhuttu velan keskinäistämisestä. Sitä keskustellaan edelleen ja siinä pohjalla on analyysi ja meillä oli asiasta täällä kuulemistilaisuuskin, niin että otettaisiin käyttöön tällainen mekanismi. Siinä on opittu 2010 jälkeisestä ajasta euroalueella. Puhutaan automaattisista vakauttajista. Ne eivät ole enää relevantteja. 2009 ja sitä ennen sanottiin, että varsinkin euroalue ja EU ovat paremmin varautuneita kriisiin, koska on tällaisia voimakkaita automaattisia vakauttajia, mutta on huomattu, että 2010 lähtien strategia, kriisi, strategia on johtanut siihen, että tällaiset automaattiset vakauttajat ovat rapautuneet ja niinpä tämä tilanne, jossa me nyt olemme, siitä pitäisi päästä yli. Niinpä tällainen ehdotus on tullut. Siinä on mahdollisia vaihtoehtoja Tällä hetkellä se ei ole vielä ratkaisu, vaan kyse on mahdollisista vaihtoehdoista ja niistä skenaarioista, joita pitäisi komission kehitellä, pitäisi tutkia mahdollisuuksia vihreän kirjan kautta niin, että saadaan aikaan julkista keskustelua ennemmin kuin, että eh, kieltäydytään näkemästä nämä ongelmat ja eri ratkaisumaihtoehdot. Jos teillä on parempia ehdotuksia, niin minä voin niitä kyllä tarkastella ja tutkia tarkkaavaisestikin, mutta tähän mennessä eh, tämä on yksi ehdotus. Ehkä niitä on, mutta ei niin paljon. Ja nykytilanteessa euroalueen toiminta ei ole eh, optimaalinen ja nyt ei riitä, että eh, konsolidoidaan näiden vajemaiden vajeet, sillä on tietenkin vaikutuksia myös sosiaalisiin kysymyksiin ja työllisyyskysymyksiin ja vastaaviin. Minä olen pahoillani, että minä käytän tähän asiaan näin paljon aikaa, mutta halusin palata siihen. Ymmärsin, että tämä on avainkysymys päätöslauselmaneuvotteluissa. Halusin sanoa, että minä tuen tätä ehdotusta. Olen pahoillani siitä, että ilmeisestikään me emme pysty antamaan lisäsignaaleja tässä asiassa. Ja se on kompromissin hinta. Sen voin hyväksyä, mutta siitä huolimatta sanon sen, mitä ajattelen. Nyt voimmekin siirtyä sitten äänestämään. Ai, siellä onkin työjärjestyspuheenvuoro. Sellainen sen pitää sitten olla, edustaja Cornelissen olen samaa mieltä sisällön suhteen puheenjohtajan kanssa, mutta mielestäni on tärkeää, että me pystymme toimittamaan täysistuntoon päätöslauselman ja haluaisin vetää pois numeron 109. Kiitoksia tästä. Sitten kohta seitsemän ja me äänestämme päätöslauselman luonnoksesta emun sosiaalinen ulottuvuus ulottuvuus. Se eh, esitetään täysistunnossa eh, suullisena kysymyksenä, josta sovimme jo edellisessä äänestyksessä. Ja se on komissiolle esitettävä suullinen kysymys. Eh, kohta yksi, siellä kaksi kompromissi, kompromissi I puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Siitä koneäänestys äänestys alkaa. Kompromissi I siis, koneäänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Tout le monde a sa carte? Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan, ei tyhjiä, eli hyväksytty. Kompromissi H, neljä ryhmää takana, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 1, 53 tarkistus puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 Beckeriltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 55 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Tämä katsotaan vielä koneellisesti, eli 57. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 16 vastaan, selvästi hyväksytty. Sitten kohdassa kaksi kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten voimme äänestää 58 puolesta Tarkistus 58 eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin. Äänestetään. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 20 puolesta, 25 vastaan, hylätty. sitten 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Heinz Becker 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 65. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan. Tarkistus oli tarpeen hylätty. Becker alkaa tuossa kohta itkeä, mutta hän on jo ollut hyvin menestyksekäs näissä. No niin, sitten seuraavat halutaan poistaa puolesta vastaan tyhjää, kompromissi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tehty. Sitten suullinen tarkistus meni läpi 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, unohdin jotain. Kuud- 69 ja 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi L. Äänestetään. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 13 vastaan. Selvästi hyväksytty. Seitsemänkymmentä kahdeksan vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 samalta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 787 Heinz Beckeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. kohdasta kahdeksan ja sitten yhdeksikköön Serkas 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan 96. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta katsotaan. Äänestetään 96. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 8 vastaan. En tiedä, missä silmäni oikein kulkivat. Tämähän on ihan selvästi hyväksytty. 97 serkasilta puolesta vastaan. Tyhjää. Selvästi hylätty. Sitten kohta 10 poistettiin 11 102 ja 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 11 alkuperäisasussa on hetkinen, ei sitä tarvitsekaan käsitellä, niin 12. 105, 106, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P EPPltä, SDltä ja vihreiltä. No voidaan me tarkistaa tuo aikaisempikin. Äänestetään. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan. Kompromissi raukeaa toisin kuin mistä eilen oli puhetta EPPn, SDn ja vihreiden kesken. Tämä on minulle yllätys ja minulla on myös yllätys se, että en ole saanut uutta tietoa näistä mielipiteistä ryhmiltä ennen äänestystä. kuulkaas nyt te ette voi äänestää kompromissista, jos te olette jo äänestäneet siitä, että poistetaan jokin kohta. Puheenjohtaja, minuakin yllättää se, että tällä tavoin äänestetään. Minun ryhmässäni on syntynyt sekannuksia. Normaalisti äänestetään ensimmäiseksi kompromissista. Meidän pitäisi äänestää ensin kompromissista ja sen jälkeen tarkistuksista. Eli eh, tässä eh, uskoisin, että muissa tapauksissa on eh, ollut juuri sellaisia jäseniä, jotka ovat menneet näissä sekaisin. Voidaanko äänestää uudestaan kompromissi, koska meillä on ainakin listassa, äänestyslistassamme täällä virhe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eins, eins, it's okay. Signor Presidente, Signor Presidente, gostaríamos que fosse repetido o voto no compromisso puheenjohtaja. Nyt meidän pitäisi kyllä toistaa äänestys kompromissista P. No, Jos äänestämme uudelleen, niin se koskee 105, 106 ja 107, joka koskee poistettavia kohtia. Tässä on nyt jotain epäselvyyksiä äänestysjärjestyksestä. Sihteeristön mukaan me olemme aina äänestäneet ensin poistettavista kohdista ja sitten vasta kompromisseista, mikäli ryhmät ja erityisesti EPP-koordinaattorit haluavat, että me äänestämme uudestaan 105, 6 ja 7, niin voimme harkita tekevämme niin, mutta ainakin toivoisin, että koordinaattorilta tulisi tällainen toive. Ki kell ábrándítanom, elnök asszony, nem fogom kérni annak ellenére, hogy a B-kompromisszumban benne van. Olen todellakin pahoillani, en voi näin tehdä, vaikkakin kompromississa P108. Minä olen vähemmistössä omassa ryhmässäni. Enemmistö sanoi ei automaattisille vakauttajille ja vihreälle kirjalle. Niinpä 1567 puhuivat tästä, me äänestimme vastaan. Ja tämä vastaa sitä, mitä sanoimme aikaisemmin keskenämme. Se on siis tulos. Tällaista sattuu. Tämä on demokratia. Kiitos, koordinaattori. Ymmärrän, mutta tässä voisi lukea kompromissi B:n tekstin sellaisena, kun se luotiin eilen illalla kokouksessamme, eli kompromissi Bstä. Teillähän on se kaikilla käsissänne. Ja se on juuri se kompromissi, jota te haluatte. Eli siinä lukee, että ei olla tyytyväisiä siihen, että vakauttajaa ei ole siinä tekstissä. Eli kyse on automaattisuudesta, että tuo vihreän kirjan maininta ei ole mukana tuossa kompromississa. Jo. solicito a los otros... Minä pyydän muilta koordinaattoreilta, voidaanko toistaa äänestys, koska nyt on aivan absurdia se, että EPP eilen sitoutui meidän kanssamme kompromissiin ja nyt sitten toimitaan eri tavoin. Minun mielestäni Tämä on johtanut siihen, että äänestetään mekaanisesti, mutta nyt äh, on huomattu, että enemmistö haluaa äänestää uudestaan, koska ei ole äänestetty alkuperäisen sopimuksen mukaan, joten minun mielestäni tämä on äh, siis pyyntö. Jos kukaan ei ole sitä vastaan, voisimme noudattaa äh, tämän valiokunnan enemmistön kantaa. Tämä on demokratiaa tämäkin. Sorry én változatlanul nem látom, hogy ö, ö, miért üti ki a 105-106 szá... Minä en vieläkään ymmärrä, miten 156 ja 7 kumoaisivat kompromissi P. Ne ovat samantyyppisiä, mutta eivät aivan vastaavia. Mielestäni meidän tulisi äänestää 105, 6 ja 7 ja kompromissi Pstä. Niin, mitä mieltä olette? Tätä ei vastusteta. Eli kompromissi B. Uh, I'm one of... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tein yhden näistä muutosusta, joita äänestämme tällä hetkellä. Se vain selventää, että jotkut meistä haluat poistaa tämän kappaleen 12 kokonaisuudessaan. Ja tämä äänestys, joka teimme, voitimme oikeastaan sen äänestyksen. Tämän takia on aika outoa, että teimme sen uudestaan. Me voitimme äänestyksen. Minusta se oli ihan oikea äänestystilanne. Ja joskus poliittinen tulos ei ole se, joka miellyttää kaikkia, mutta se oli poliittinen äänestys ja poliittinen tulos. Nyt, jotka hävisivät, heidän pitäisi vain hyväksyä tämä. Moi, je ne vais pas réouvrir une discussion. No niin, kuultiin tuossa Chaba Orin ehdotus, eh, jonka mukaan äänestäisimme kompromissi B, joka ei ole kohta 12 ja sillä ei ole mitään tekemistä kohdan 12 alkuperäisasun kanssa. Kyse on eri asioista. Joka tapauksessa nyt äänestetään. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 109 otetaan pois. Kohta 13, 110, Sari Essayahilta. Tässäkin on kyse poistosta. Ja tämä liittyy kompromissi kuuhun ja puolesta 110 vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? Sitten kompromissi Q, joka on neljältä ryhmältä saatu kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13, 112. Tähän liittyy suullinen tarkistus, joka on hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103, äh, anteeksi, kohta 13 edelleen, 113 tarkistus vihreiltä liittyy kompromissi Ohon puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 14 kompromissi R EPPltä, SDltä, Aldelta ja vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 Anteeksi. Niin, minä huomasin tuossa kompromissi teen jälkeen, että siinä oli toinen puoli, toinen osa, joka liittyy kompromissi p vihreään kirjaan vakauttajiin. En usko, että me äänestimme siitä kohdasta vai äänestimmekö. Me emme koskaan äänestäneet siitä lisäyksestä. niin meidän mielestämme 12 poistettiin ja äänestimme uudestaan kompromissi Bstä uutena kohtana, joten emme voi uudestaan äänestää tuosta enää. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä tästä tulkinnasta. No niin, hyvä. Kohta 15. Kaksi poistettavaa kohtaa. 116 sarjessa ja 117 debakkereilta liittyen kompromissi e S, EPPltä, SDltä, ALDelta ja vihreiltä puolesta 116 ja 117 vastaan tyhjää hylätty. Siinä tapauksessa äänestämme näiden neljän ryhmän kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 119 vihreiltä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 119. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 19 vastaan, 4 tyhjää hyväksytty. Kohta 16, 120 Sari Essajalta kyse on poistamisesta. Kuka puoltaa? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siinä tapauksessa kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Seitsemän kohdasta. Sitten kympistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Aleksandro, Alejandro Serkasilta kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E. Chabaorilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. E6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan. Hyväksytty. Sitten F seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. G Serkasilta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. G Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H, kompromissi B, kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I, Chabaorilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 13. Mm, äänestys päättyy. 22 puolesta ja 22 vastaan. Sitten 14 Alejandro Serkas puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Teitä äänestä. No sitten tarkistetaan. 14. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 20 vastaan, 0 tyhjää, hyväksytty. M, kompromissi C, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 17, tarkistus 17 raukeaa. Ollaan edelleen M, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. N, sarjassa ja 19. Tai sitten kompromissi D kolmelta ryhmältä. Kuka äänestää tarkistuksen 19 puolesta? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siinä tapauksessa kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. O 21, 22, 23 Essayilta, Orilta ja Debakkerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestetään. Äänestys päättyy. 24 puolesta 20 vastaan hyväksytty. P. Samoilta henkilöiltä tarkistukset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 24, 25, 26 äänestetään. Äänestys päättyy. 24 vastaan 19 ja yksi tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kuu poistettu R, kompromissi E, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. S, 35 ja 6, poistettavia kohtia puolesta vastaan tyhjää, hylätty. T, 37, anteeksi, tarkistus 35 ja 6 äänestetään Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 21 vastaan. Oikeissa oltiin, eli hyväksytty. 37 Debakkerilta. seitsemän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, koska käsiä ei nouse Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 24 puolesta 20 vastaan, yksi tyhjä ääni, hyväksytty. U. Kolme poistettavaa, 38, 39 ja 40, tai sitten kompromissi F. Kuka on näiden puolesta? Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F siis raukeaa. Tarkistetaan vielä. sarjassa ja haluaa olla varma siitä, että tuliko tässä voitto vai ei. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 24 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Ja sitten Serkasilta 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. V 44 Debakkerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksois V, kompromissi G, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 47 vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. X 48-49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 6 vastaan ja 6 tyhjää. Kiitos. luotan nyt ryhmiin siinä mielessä, että pääsemme etenemään tämän asian kanssa täysistunnossa mahdollisimman pian. Sitten palataan esityslistaan. Muitakin äänestyksiä oli hetkinen, hetkinen, No niin, jatketaan äänestyksiä. Kolme äänestystä vielä. Kohta kahdeksan nyt äänestetään. Elisabeth Morin-Chartien lausuntoluonnoksesta tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävästä määrärahasta – ja sitten aloitetaan äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti äänestetään. Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut valmistelijalle. Tästä vastaa eh, regissä Jan Olbricht. Sitten kohta yhdeksän Edith Bauerin mietintöluonnos työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavat toimenpiteet. Sitten meillä on ensimmäisenä kompromissi. V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.1.b kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta B 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2 1 B 106 ja 20 hetkinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 2. Cornelisseniltä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 21c. 109 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty 21C vielä kerran. 21 Cornelissenilta puolesta. Hetkinen, ensinnäkin 21, kohta 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 110 Cornelissenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 D, kaksi samanlaista tarkistusta. Äänestetään yhdessä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 111 puolesta koneellisesti. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. 101, 112 raukeaa. Anteeksi, ei sittenkään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 1 E, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2, 1 G, X, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2, 1 ja sitten Y kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2, 1 Gen jälkeen 100 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 2 sen jälkeen itse asiassa päästään siihen viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, yksi, Z-kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty niin ikään. Artiklan kolme jälkeen 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Artikla 3.1, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa ja sitten olemme kohdassa C. Artikla 3, kohta 2. 135 Cornelisseniltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 236 raukeaa, 137 Regneriltä ja Jutta Steinbrückiltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty hylätty. 138 Samoilta. Puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin. Artikla 4 AA neljältä ryhmältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 BB viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 144 Cornelisseniltä ja Jean Lembergiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 45 puolesta vastaan tyhjää. Kuka oli puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty 51 CC neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 2, johdantoosa 50, anteeksi 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 2, A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten A 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 31. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 20 puolesta, 20 vastaan ja 4 tyhjää. Hylätty. Mutta kannatti tarkistaa. Sitten G kolmelta ryhmältä, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. saattaa 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Rova Bauer kattaako kompromissi tuon teidän tarkistuksenne numero 17 vai ei? Ei. Eli äänestetään erikseen niistä 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 2, C, 170. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. D 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 2, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 3 ryhmiltä EE e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten N neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 3 a jälkeen FF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi, kaksi identtistä tarkistusta, 165 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 kohta 1. No tarkistetaan. koskee otsikkoa. Äänestetään. Äänestys päättyy 25 puolesta ja 19 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty, eli 6 kohta 1 GG neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohdan yksi jälkeen kaksi identtistä 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 H B kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan kompromissi HB. Äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta ja 22 vastaan. Hyväksytty. 71 100 74 puolesta vastaan tyhjää. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 2 neljältä ryhmältä. HH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 7 kohta 2. Samat kohdat, tarkistukset 183 ja 38. Yhdessä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 7 kohta 2, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 raukeaa ja nyt sitten 185 Siipeliltä, Steinbrückiltä ja Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Artikla 7 edelleen 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, anteeksi, artikla 8, 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 189. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan Nolla tyhjää. Hyväksytty. 190 Cornelisseniltä. 8.2 osuu yksin 189 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 2 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty kymmenen, No, tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy 20 puolesta, 21 vastaan, neljä tyhjää, sitten 191 puolesta anteeksi, 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa ja sitten 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10.1. Kaksi samanlaista tarkistusta 195 Debakkerilta ja 196 Denionilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ehkä, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 24 puolesta ja 19 vastaan. Kaksi tyhjää selvästi hyväksytty. Sitten kaksi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, kolmekymmentä viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä, kaksi samanlaista, 36 Cornelisseniltä ja sitten nelonen ö, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 36 ja 4. Äänestetään. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan. Oikeassa oltiin hyväksytty. 4.37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän 5 D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 ja 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 44. Kaikki omat äänestäneet. Kö? Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan, 4, anteeksi, 2 tyhjää, 7 F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 8, 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 9 G neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 H viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14, 63 ja 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1768 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 13 vastaan, 4 tyhjää, hyväksytty 18, 12, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 M neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1870 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1871 raukeaa. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 21 GU neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten R. Kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 raukeaa kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23, Y, anteeksi U, puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kaksikymmentäneljä, se 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 samat tarkistukset 97 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi samaa. 98 puolesta vastaan tyhjää. Sitten puolesta vastaan tyhjää. Seuraavasta se oli 100 sitten loppuäänestys. Äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Sitten äänestämme tästä lainsäädäntöpäätöslauseman luonnoksesta. Äänestys päättyy 41 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Nyt muistutan teitä siitä, että me tarvitsemme määrä enemmistön, jotta voimme neuvotella tästä asiasta. Eli nyt on äänestetty sen puolesta määräenemmistö on olemassa ja neuvotteluihin osallistuvat puheenjohtaja Bauer, Kristensen, De Backer, Cornelissen, Händel ja Kamner. No niin, äänestetään vielä tästä asiasta. neuvotteluvaltuutuksesta siis. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan neljä tyhjää. Onnittelut. Onnittelut esittelijälle. Onnea ja menestystä neuvotteluihin. Nous en venons à notre dernier vote. Nyt äh, sitten viimeinen äänestys ja kyseessä on sur le, le paquet de Kyseessä on kompromissipaketti ja se käsittelee neuvotteluja ajatellen seuraavia lainsäädäntöpuitteita Euroopan globalisaatiorahastoa ajatellen. Siinä esittelijänä Marian Harkin. Ehdotan, että äänestämme kokonaisuutena tekstistä. Neuvottelut on viety päätökseen neuvoston ja parlamentin välillä 30. syyskuuta ja Koroper sen jälkeen. Ja 11. lokakuuta siis tämä. Tästä äänestys. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta ja kaksi vastaan Kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijää ja koko neuvottelutiimiä. Hyvä kolle, hyvät kollegat, me olemme e- jäljessä ja meillä on vielä pitkä esityslista edessä. E, nyt pyytäisin, että lopettakaa ne keskustelunne. Minulla on nämä tärkeitä tiedonantoja, e, joista jotkut niistä englanniksi, jotkut ranskaksi. Ensimmäinen tiedonanto Euroopan pitkän aikavälin investointirahasto 11. syyskuuta pidetty kokous. Siinä koordinaattorit päästi, päättivät laatia lausunnon lainsäädäntöehdotuksesta, joka liittyy Euroopan talouden pitkän aikavälin rahoitukseen. Äh, ja äh, tätä, äh, tästä laaditaan äh, mietintö Ekon valiokunnassa. Ja tässä pohjana on vihreä kirja, esittelijä herra Gutierrez Prieto, tai valmistelija, laatii lausunnon Ekon mietintöön, mutta kyseessä on uusi rahoitusväline – ja sillaisena se ei suoraan liity tämän valiokunnan toimivaltaan. Ja tämän mukaisesti 23. lokakuuta koordinaattorit päättivät muuttaa päätöksen, joka tehtiin 11. syyskuuta, eikä laadita lausuntoa tästä lainsäädäntöehdotuksesta, kun äh, kyseessä oli äh, vihreän kirjan äh, kuuleminen, jonka tarkastelu hoidetaan myöhemmin tänään. Ja toinen tiedonanto, joka liittyy komission tiedonantoon Refitistä. Tässä tiedonannossa komissio ilmaisee muun muassa, että se ei aio antaa ehdotusta pitkään odotettua ehdotusta tässäkin valiokunnassa koskien vastuualueita. Kyseessä on esimerkiksi kampaajat, ympäristön tupakansavu, karsinogeenit ja mutageenit, lihashäiriöt, vastaavat aikomukset, niistä on ilmoitettu muilla alueilla – Tästä pidettiin alustava näkemysten vaihto jo, ja tähän asiakirjaan on annettu myös kopio tiedoksi. Tämän rinnalla jurivaliokunta aikoo puuttua komission tiedonantoon omassa vuotuisessa kertomuksesta, kertomuksessaan, jossa käsitellään parempaa lainsäädäntöä. Tässä on Karim esittelijänä tässä määräaikatarkistuksille on äh, sen määrä, määräaika jatkettu 15. marraskuuta kello 12. Ja niinpä äh, poliittisille ryhmille äh, ainoastaan englanniksi juuri ähm, mietintöön määräaikatarkistuksille keskiviikkona 13. marraskuuta kello 12 asiasta äänestetään 26. päivä pidettävässä Empel-kokouksessa. Ja, ja selvisikö tämä nyt kaikille ryhmille? Kiitoksia. Ja odotan tässä teidän ehdotuksianne. Kolmas tiedonanto se koskee lainsäädäntöä, joka liittyy Euroopan sosiaalirahastoon. Ylimääräinen kokous, jonka, tai siis äänestys joka koskee meidän lopullista kantaamme. Ajatellen Euroopan sosiaalirahastoa, se, se tapahtuu meidän valiokuntamme ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa maanantaina 18. marraskuuta kello 19-20 ja äh, neuvottelu äh, neuvoston kanssa tästä kysymyksestä. Tämän lisäksi artikla 50 äh, työjärjestyksessä me esitämme tämän oman valiokuntamme nimissä. Asia käsiteltiin heinäkuussa ja tämä on tiedoksi myös neuvottelutiimille Regissä. Tämä hylättiin työllisyysvaliokunnassa 32 puolesta 32 12 vastaan 23,5 prosenttia. Ja tiedoksi vielä ylimääräinen työllisyysvaliokunnan kokous yhdessä talous- ja rahasianvaliokunnan kanssa ja se pidetään 21. marraskuuta 8.15-10. Mukana on komission jäsen Rehn ja Andor. Kyseessä on vuotuinen kasvukertomus tarkastelu. Ja nämä kaksi ylimääräistä kokousta kehotan kaikkia tulemaan paikalle. Ja neljäs tiedonanto, tämä englanniksi. Tässä haluamme kertoa teille epävirallisen vierailun mm, tuloksista Euroopan keskuspankkiin 7. päivä lokakuuta. Valtu, valiokunnan valtuuskunta, siinä oli minä, herra Koh, Edustaja Jasovieska, niin Koh ja Jaslovietska EPPstä. Yleensä tämä menee oikein, mutta tällä kertaa ei. Ja Rouva Papadupulo, herra Dardan, S- ja D-ryhmästä, herra Alam, FD-ryhmästä, Seuraavista kysymyksistä keskusteltiin viimeisin talous, finanssi ja työllisyys, kehitys ja näkymät, työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat vahvistetussa EUn talous, talouden ohjauspuitteissa, pankkiliiton tilanne, samoin kuin PK-yritysten luoton saatavuus, työllisyys- ja sosiaalitilanne, näkemykset EU-jäsenvaltioissa. Nämä ovat suljetun ovin pidettäviä kokouksia, joten mitään lisä yhteenvetoa tästä kokouksesta ei anneta. Ja viides tiedonanto, se liittyy parlamenttien väliseen kokoukseen, artikla 13 se pidettiin Vilnassa 16-18. päivä lokakuuta ja tämä on erittäin tärkeää meidän kollegallemme Olle Kristensenille. Hän edustaa meitä tulevassa kokouksessa, joka pidetään Vilnassa myöskin. Sinne tulee paikalle, tai siellä pidetään kokous jossa on valiokunta, joka käsittelee työllisyyskysymyksiä parlamenttitasolla ja mukana on Euroopan parlamentin edustus tässä kokouksessa. Vilnassa on tietenkin paljon keskustelua näistä asioista. Tämä oli siis ensimmäinen, tämä on ensimmäinen parlamenttien välinen kokous artikla 13, 13 mukaisesti koskien talous- ja rahaliiton vakautusvälinettä ja se pidettiin 16.18. päivä lokakuuta. Euroopan parlamentilla oli kahdeksan jäsenen valtuuskunta. Alun perin ajateltiin 16 ja jäsenet olivat Ekon, Empl ja budjettivaliokunnista. Minä itse osallistuin kokoukseen tämän työllisyysvaliokunnan puolesta. Minä en aio käydä läpi kaikkia näitä kohtia, mutta käyn läpi kaikista ristiriitaisimmat kohdat. Tietenkin kokous oli suuri menestys ja esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä näiden uusien välineiden puitteissa. Ensimmäinen ristiriitakysymys oli se, olisiko meillä oltava työjärjestys. Euroopan parlamentti oli sopinut jo etukäteen, että puheenjohtajavaltion vastaisesti. Eh, nyt oli liian aikaista eh, hyväksyä menettelytapoja eh, ja työjärjestystä. Asia otettaisiin esille parlamentissa ja asiasta käytäisiin läpi vielä yksityiskohtia. Siinä otetaan huomioon artikla 13 sopimuksesta ja me olimme myös Nikosiassa siellä olimme edustettuina. Puhemies oli mukana ja siinä otettiin huomioon myös Liettuan parlamentin kannanotto äh, ajatellen keskustelua ja hyväksymistä 2014. Tämä jää avoimeksi, koska me hylkäsimme koko menettelyn. Emme ole vaikuttaneet tähän työjärjestyskysymykseen. Voimme aloittaa tämän koko prosessin alusta lähtien. Ja sitten äh, päätelmät. Liettuan parlamentti esitti niitä äh, viikkoa ennen kokousta ja Euroopan parlamentin valtuuskunta ehdotti tarkistuksia ja Siinä oli uusi nimitys, tiedonanto Communication, myös tekstiä lyhennettiin. Nyt käytiin keskusteluja monen valtuuskunnan kanssa, samoin kuin puheenjohtaja Troikan kanssa. Ja teksti hyväksyttiin täysistunnossa ja tiedoksi puheenjohtajiston päätelmät. Siinä otettiin huomioon yhteisen tiedonannon näkökohdat. Ja sitten kolmanneksi äh, konferenssin äh, otsikko Liettuan parlamentti ehdotti koko äh, konferenssin nimeksi parlamenttien välinen konferenssi koskien EUn talous- ja finanssihallintoa. Kyseessä oli siis artikla 13 tästä finanssisopimuksesta. Niin kuin te tiedätte, sopimus koskee finanssipolitiikkaa ja nyt meillä on sitten tämän tyyppinen konferenssi niistä kysymyksistä, jotka ovat sisämarkkinakysymyksien alalta. Meidän mielestämme tämä oli aika outoa, ei voida muuttaa nimeä Liettuan kaudella mutta oli aivan selvästi otettu esiin parlamentin valtuuskunnille. Liettua sanoi, että eh, Kreikan puheenjohtajuuskaudella tämä kysymys pitäisi siis ratkaista. Eli tilanne on nyt tämä. Euroopan parlamentin pitää nyt eh, järjestää asia eh, Kreikan kaudella seuraava kokous, joka pidetään Tammikuussa 2014 koordinaattoreita on jo informoitu tästä kokouksesta ja teitä kuullaan myös tulevista näkemyksistä. Aivan lopuksi mainitsisin vielä sen, että nyt tämä konferenssi tulee nykyisten konferenssien päälle. Ensinnäkin COSAC ja toiseksi konferenssi, jossa käsitellään ulkopolitiikkaa on hyvin vaikeata olla täsmällinen eh, siinä, miten, mitä käsitellään näissä konferensseissa. Siinä tulee päällekkäisyyttä eri konferenssien välillä. Meille parlamentissa on erittäin tärkeää, että tämä on konferenssi, jossa käsitellään nimenomaan eh, finanssisopimusta, jossa eh, käsitellään finanssikysymyksiä. Kyseessä on siis äh, kansallisten parlamenttien ja äh, Euroopan parlamentin äh, väliset asiat. Ja sitten kuudes asia. Meillä ei ole ollut tulkausperuutuksia. ja sitten seitsemäs kohta. Tämä asiakirjat ovat tarjolla myös sähköisessä muodossa e-meeting ja eh, se on myös internetissä saatavilla. Onko näistä tiedonannoista, puheenjohtajan tiedonannoista nyt mitään kysyttävää? Näin ei ole, joten kiitän teitä huomiostanne. Ja me tulemmekin nyt sitten kohtaan 11 esityslistallamme ja annan heti puheenvuoron esittelijällemme Ria Uumenraiten. Hän kertoo meille neuvotteluista neuvoston kanssa ajatellen lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamista. Olkaa hyvä, esittelijä. we hopen dat we morgen de onderhandeling... Puheenjohtajat, kollegat, me haluaisimme niin päättää huomenna neuvottelut, mutta emme ole vielä varmoja. Mahdollista se kyllä olisi sillä lähettiläät haluat myös neuvotella huomenna aiheesta. Kauan aikaa sitten, melkein kymmenen vuotta sitten tehtiin ehdotus, että jos on kerännyt eläkettä jossain muussa maassa, niin sen voi ottaa mukaan sitten. Nyt tätä Irtusta muutettiin nopeasti ja uudessa direktiivissä todetaan, että kolmen vuoden kuluttua on oikeus ottaa mukaan nämä eläkeoikeudet, jotka on siis tämän ajan kuluessa kerätty. Minulle syntyy sellainen käsitys asiasta, että Tämä saattaa aiheuttaa vielä vaaran siitä, että tämä aiheuttaa vähennyksiä. Ja sitten nämä koskevat myös vain ihmisiä pelkästään, jotka työskentelevät rajat ylittävästi. Tämähän on taas sitten syrjintää niihin työntekijöihin näille, jotka ovat jäsenvaltiossa töissä, jotka ovat tätä oikeutta saaneet. Tämän takia neuvosto lupasi, että missä mikä tähän mennessä on koskenut vain pelkästään rajat ylittäviä työntekijöitä, niin se voidaan antaa myöskin omille työntekijöilleen sama oikeus. Kahdella maalla on tässä ongelmia kuitenkin Saksalla ja Luxemburgilla. Ja sitten vielä yksi asia. Mitä tapahtuu sitten työntekijälle, joka työskentelee rajat ylittävästi? No näin ensinäkemältä haluan sanoa, että heti alussa en huomannut, että tässä oli vaikeus oikeastaan kyseessä – sillä työntekijä, joka työskentelee rajat ylittävästi, niin hänet määritellään. Ja kerron tästä määritelmästä ihan esimerkinomaisesti. Ajatellaan vaikka, että asun Belgiassa ja sitten muutan Luxemburgiin. Ja sitten minulla on kolme vuotta, jonka aikana olen kerännyt eläkettä. Ja totta kai minulla on sitten myös oikeus tähän eläkkeeseen? Ei. Tähän oikeuteen riippuu nyt tämä outgoing worker-määritelmä. Jos tämä henkilö on kolme vuotta kerännyt eläkeoikeutta, ei mene Luxemburgissa henkin toiseen yritykseen, vaan johonkin toiseen jäsenvaltioon, niin tämän jälkeen on kaksi vuotta aikaa palata takaisin. Otin tässä esille esimerkin eh, sitä, joka minä itse tein er-, urallani. Ja että vaikka kolmeksi vuodeksi menisin Saksaan töihin, niin tämän määritelmän mukaan minä kuuluisin tämän direktiivin piiriin, mutta en outgoing worker määritelmän piiriin, koska olisin 68-vuotias. Eli en saisi eläkeoikeuksia 65-68 vuoteen saakka. Ja tämä oli se argumentti, joka takia me toisimme, että tämä kolmen vuoden aikaraja pitää poistaa. Mutta direktiivi on niin laaja ja tässä on niin paljon työtä, että en voi nyt ihan tarkkaa teille tätä esittää. Tämä on minun kantani tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Ah, puheenjohtaja ei olekaan paikalla enää. Ja, Dank, Ria, für den Bericht. Kiitoksia Ria tästä esityksestä, jonka annoit meille. Haluaisin hieman selvennystä vielä tähän näin. Jo viime vuosina me olemme hieman epäröineet tämän suhteen. Meillä on ollut erilaisia kantoja. Ja ihan oikeutusti huomautimme, että täällä on kaksi jäsenvaltiota, jotka eivät ole noudattaneet tätä vielä tähän mennessä. Mutta tässä on useampikin, jotka ymmärtäisitte, mistä on kyse. Meillä on tähän mennessä ollut sääntely, jossa on todettu, että kyseessä on vain pelkästään rajat ylittävä työnteko. Että asun töissä maassa ja käyn töissä toisessa maassa. Tämä on selkeä tapaus. Nyt tässä on pyritty tehdä yritystä myöskin kansalliset asiat ottaisiin huomioon, ei pelkästään jäsenvaltioiden väliset, vaan myöskin jäsenvaltion sisäiset asiat. Niin minulla on vielä, minulla on vuoro. Jos voisitte kertoa tarkemmin tästä näin, koska ei mitään, mm, on varmaankin syysi, miksi Saksa ja Luxemburg vastustavat tätä. Ehkä saattaa olla muitakin maita, jotka vastustaisivat tätä asiaa, jos he voisivat kertoa tarkemmin tästä. Ja sitten toinen kysymys, tämä kolmen vuoden aikaraja. Jotkut haluavat lyhentää sitä, mutta meidän mielestämme se on ehdoton alaraja. Tämä kolme vuotta vähintään pitäisi minun mielestäni olla. Sitten mm, haluaisin kuulla kannastani, niin miten näet tämän mahdollisuuden tähän näin, miten voidaan tässä edetä. Ja, ja sitten tämä täytöönpano aika. Täällä on viidestä kolmeen vuoteen. Olisi hyvä, jos voisit kommentoida tätä vielä. Sitten ihan oikeasti totesit, että tässä laajassa direktiivissä vielä monta ongelmaa. No, tämä voidaan ratkaista vain sillä tavoin, että voimme katsoa tätä vielä yhdessä. Mutta jos sinä asiantuntemuksestasi huolimatta huomaat vasta nyt tiettyjä asioita, no tämä on sittenkin hyvä, jos kyllä trilogiin ja ottaa siellä asiat esille, jota ehkä me olemme nähneet aikaisemmin niin kuin ne ovat. Tämä on sellainen tärkeä alue, josta voimme vielä neuvotella, koska meillä on ollut erilaisia kantoja tässä asiassa viime vuosina, ja olemme lähestyneet toisiamme, mutta neuvostossa on myöskin työryhmiä, joilla on kyllä kauheat aikapaineet myöskin päällä, joilta vaaditaan tuloksia. Ja myös tämä lähestymistapa on ehdottomasti väärin. Emme voi vaatia pelkästään nopeasti ratkaisuja, vaan me tarvitsemme perusteellisuutta työssä. Neuvoston valmisteluryhmissä, kuten mekin täällä työssämme, sillä vain muutamassa minuutissa asiasta ei saa täyttä kuvaa. niinkin hyvä, että annat meille hieman asiasta selvyyttä laadukkaalla esitykselläsi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ria e, słusznie zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę diabeł tkwi w... Kiitos Olemme samaa mieltä, että yksityiskohdat ovat usein kaikkein tärkeimpiä. Mikä on argumentaatio tuon kolmen vuoden minimin takana? Onko se todella toiminut? Onko kyse kolmesta perättäisestä vuodesta vai mistä onko kyse kolmesta vuodesta yhteensä uran aikana? Ja mikäli näin on, niin miten se määritellään? Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoroja? Niinpä annan puheenvuoron esittelijälle. Haluan vain painottaa sitä, että neuvoston kanssa neuvotteluissa on kuitenkin sopimuksia tästä tämän tyyppisestä lainsäädännöstä. Ja jos näistä, nyt päästään näin neuvotteluissa eteenpäin neuvoston kanssa, koska on päätetty ö, saa, saada aikaan tiettyä liikkuvuutta, niinpä parlamentille eh, työntekijöiden eh, tasavertaisuus on sellainen kysymys, jota ei voida sivuuttaa edes sellaisessa tilanteessa, jossa neuvoston toivomaa eh, lisäliikkuvuutta saadaan aikaan ja saadaan tätä tekstiä eteenpäin. Minä toivon tässä, että tämä ei estä sitä, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen neuvotteluihin en usko, että me olemme vielä aivan siinä, mutta e, esittelijä, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti Tanutalle ja Tomaksellekin vielä kommentit. Neuvosto ehdotti, tämän totean vielä kerran, että tämä odotusaika, kunnos on kerätty eläkeoikeuksia, on kolme vuotta. Mutta tämä tarkoittaa Tanuta sitä, että kolme vuotta pitää tehdä myös töitä. Kolme vuoden ajan pitää olla työpaikka. Etkö kuullut tulkkausta? Siis pitää tehdä kolme vuotta työtä jollekin työnantajalle. Vasta tämän jälkeen on vähimmäisaika täyttynyt, että saa eläkeoikeuksia. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toinen asia puheenjohtaja, kuulin Tomakselta, että hän sanoi, ja oikeastaan olen kuullut paljon myöskin paljon Saksan työnantajiltakin, niin minä haluaisin nyt antaa tuota Tomakselle, että meidän pitäisi tätä parlamenttia pyr, parlamentissa pyrkiä siihen, että oikeusperusta saadaan kuntoon. Jos henkilöt eh, muuttavat maasta toiseen, niin tilannehan silloin muuttuu, mutta jäsenvaltiot ovat itse omassa kirjeessään todenneet, että se mikä tällä hetkellä koskee rajat ylittäviä työntekijöitä, niin he haluaisivat myöskin Saksassa ja Luxemburgissakin panna tämän täytäntöön. Nämä ovat ne ainoat maat, joilla tätä ei vielä ole. Ja tämä minusta on ihan järkevä lähestymistapa. Ja kysymys onkin, että tekevätkö he näin vai eivät. Mitä en todellakaan halua, on seuraavanlainen asia. Jos olet työntekijä ja kerännyt kolme vuotta eläkeoikeuksia, ja sitten että menetät nämä oikeudet, eläkeoikeudet, koska et palaa takaisin. Tämä on minusta todellakin sellainen asia, jonka takia voimme hylätä tämän ehdotuksen. Okay. Euh, Hyvä. Meillä on nyt mahdollisuus äh, käydä tätä keskustelua seuraavan trilogin jälkeen. Se pidetään huomenna ja sitten katsotaan, onko se ratkaiseva vai ei. Minä haluan kiittää nyt esittelijää ja toivon teille menestystä huomenna, mutta ei pidä kuitenkaan menettää olennaista. Ja sitten kohta 13. Siinä Jutta Steinryk mietintö, jossa kyse on oma mietinnöstä. Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategia työolojen parantamiseksi Euroopassa – 121 tarkistusta on esitetty. Nyt puheenvuoro esittelijälle. Ja, dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin kollegoille, jotka ovat tehneet paljon työtä mietinnön eteen. Nyt voi vetää pienen yhteenvedon tarkistuksista. Tässä katsotaan uusia haasteita tuotteita eurooppalaisilla työmarkkinoilla ja uusia tehtäviä, joita työmarkkinat tarkastaa, työpaikkatarkastukset kohtaavat. Tässä katsotaan myöskin turvallisuus- ja terveysaspektin kehittämistä työpaikalla. Joissakin katsotaan yk- itsenäistä ammatin harjoittamista, joissakin puhutaan myöskin jatkokoulutuksesta ja myöskin tällaisten ilmiantajien roolin vahvistamisesta puhutaan myöskin joissakin tarkistuksissa. Mutta myöskin annetaan tiukempia seuraamuksia rikkomuksista. Jotkut haluavat sitten äh, lähetettyä työntekijöitä heidän asemansa vahvistaa, toiset taas heikentää. Sitten tuossa taas ammattiliittojen mukavaa, enemmän, suurempaa mukaan ottamista – No erityisesti juuri Skandinaaviasta meillä on hyviä kokemuksia tämän suhteen. Monet vastustavat laajempaa valvontaa kotiavustajien suhteen. Ja tärkeä elementti on myöskin siirtotyöläisten valvonta. Jotkut tarkistukset taas heikentävät sitten niitä erot mainittuja aloitteita, joita on EU-tasolla tehty. Täällä on myös tarkistuksia, jotka erottavat uusia asioita, kuten Poulon ehdottaa velvoittavaa lääkärin tarkistusta tai Sarje Saija, joka mielestä julkisoikeuset, julkiset sopimukset pitäisi antaa heti työvalvontaviranomaisille. Ja sitten täällä on myöskin sellaisia ehdotuksia, jotka katsovat, että tehdään parempaa yhteistyötä ja lähettää vaikka tietoja parhaista käytänteistä Eurofundin kautta. Minusta suurin osa näistä tarkistuksista on aika ongelmatonta, niistä voidaan tehdä kyllä kompromissiehdotuksia. Ja tulen sitten lähettämään kompromissit varjoesittelijälle huomenna. Ja sitten yli huomenna torstaina meillä on ensimmäinen tapaaminen. Suurinta ristiriitaa voi tuoda eurooppaisen tason suosituksista. Toivottavasti saan tukeanne eurooppalaiselle sosiaaliturvakortille, varhaisvartusjärjestelmälle ja mitä tulee yritysten yleisvastuuseen. Suuri osa kuitenkin toivoo sitä, ettei eurooppalaisen tason voi toimia vahvenneta, paranneta. Tämä on tietenkin sääli, koska monissa jäsenvaltioissa parhaiten käytänteiden esimerkkien avulla olemme huomanneet, että toimielimet sekä myöskin työntekijätkin ovat joutuneet liikaa valvonnan kohteeksi, jos tällaiset valvonnat tapahtuvat useimmissa jäsenvaltioissa useamman valtion kautta. Esimerkiksi ranskalainen yritys, joka on, jossa on polnaisia, romanialaisia, portugalaisia työntekijöitä Ranskassa töissä, ja sitten paikalla viranomaiset totesivat, että he pystyvät sitten näitä kaikkia ketjuja seuraamaan, miten nämä ovat rakennettu, nämä kansainväliset yritykset. Ja on sääli, että monet kollegat vastustavat virastoja, jotka tekisi rajat tarkastuksia tai työtarkastajien oikeuksien vahvistamista vastaan. Mm, sitten täällä on myöskin puhuttu sosiaalisen polkumyynnin estämisestä ja kilpailusta. Sehän on jo mukana siellä oikeudessa oikeassa. Ja sitten myöskin eurooppalaisten, eurooppalaisen valvonnan luomisen suhteen on puhuttu sitä vastaan. Kuitenkin pyrin etsimään kollegoiden kanssa kompromisseja näistä tärkeimmistä kohdista. Odotan innolla kollegoiden puheenvuoroja. Alors, euh, Philippe Boulan, puis Karim Adeli. Philippe Boulan, Karim Adeli. Merci, Madame la Présidente. Je voulais remercier. Kiitos. Kiitos tekemästänne työstä. Luulen, että olemme samaa mieltä monista kohdista. Olen itse jättänyt 17 tarkistusta Mielestäni tarkistukset ovat eri, tarkastukset ovat erittäin tärkeitä silloin, kun työntekijä irtisanotaan työmailla. Ja sitten täytyy myös puuttua siihen asiaan, että laittomista työntekijöistä puuttuu tietoja. Tarkistuksissa olen myös kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkastajilla täytyy olla hyvä vieraan, vierasten kielten taito. Ja täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon näitä tarkastuksia tarvitaan ja minkä tasoisia niiden tulee olla – Sitten pitäisi käyttää myös Euroform-alustaa ja rakentaa sen pohjalle vielä tarkempaa järjestelmää näille EU-tarkastajille. Ja sitten yhdessä tarkistuksessa ehdotetaan sitä, että luotaisiin monikielinen rekisteri – jossa olisi eri pituisia asiakirjoja, jotka olisi systemaattisesti käännetty eri kielille. Kaiken kaikkiaan minusta vaikuttaa siltä, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Onnittelut vielä Jutalle onnistuneesta työstä. Mm, merci. Ähm. Kiitoksia. Karima Delli, eh, sitten edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Minulla on muutama kommentti. Haluaisin esittää muutosehdotuksia, joita me vihreät voisimme eh, haluta eh, tukea. Niin tämä teksti, me tuemme Suurinta osa analyysistä, joka tässä on esillä, tekstissä keskitytään sosiaalisen dumppauksen. Se on hyvä, koska me tiedämme, että sosiaalinen polkumyynti liittyy lähinnä lähetettyihin työntekijöihin ja tämä on katastrofi niille ihmisille. Me tiedämme, mitä, miten asiassa käy nämä yksilöt, heitä hyväksi käytetään järkyttävällä tavalla, he menettävät terveytensä, ihmisarvonsa. Ja kun puhutaan työsuojelusta, voi sanoa, että satoja, tuhansia eurooppalaisia kuolee. Seitsemän miljoonaa loukkaantuu näissä onnettomuuksissa, työtapaturmissa. Ja jos nyt tähän ei keskitytään, niin silloin menetetään nämä tietyt kilpailuedut, koska tässä menetetään nämä verotuloja. Kansalaiset menettävät luottamuksensa Eurooppaan. Ja nyt kun puhutaan eurooppalaisesta tulevaisuudesta tällä alalla, haluan muistuttaa vielä muita näkö, muista näkökohdista, jotka mielestäni ovat olennaisia. Ensinnäkin säännöt, joita pitää noudattaa. Niiden pitää olla yhtenäiset. Kaikki yritykset, kaikki työntekijät, kaikkia pitää tarkastaa. Ja sitten sosiaalinen polkumyynti, dumppaus, se ei tapahdu ainoastaan lähetettyjen työntekijöiden kautta. Joskus noudatetaan sääntöjä, mutta silti on tällaista dumppausta. Niinpä meillä täytyy olla eh, selkeät oikeudet, peru, minimipalkka, eh, syrjintäkielto ja niin edelleen. Ja sitten eh, kolmas ehdotus, työtarkastus, tehokas työtarkastus, kyse on myös riippumattomasta työstä, eli työterveys, asiantuntijuus terveysasioissa – niitä asioita edustaa ainoastaan tämä terveysalan riippumaton asiantuntija. Ja sitten tarkastus, jos sen pitää olla tehokasta, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on riittävästi henkilöstövoimavaroja, samoin kuin riittävä budjetti, jotta voidaan nämä tehtävät hoitaa kunnolla. Tässä siis muutama ajatus, joita aion edistää tuoda tähän mietintöön. Ja valitettavasti en pääse ensimmäiseen tapaamiseen. Olen kuitenkin tilanteessa, jos seuraan hyvin tarkasti tätä mietintöä. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Edustaja Jasoveska. Dziękuję Drodzy koledzy, z nas e, zgodzi się. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että työsuojelutarkastukset ovat tärkeitä työntekijöiden kannalta, ettei synny väärinkäytöksiä. Ne ovat siis tarpeen. Mutta ne eivät ole mitään protektionismin väline. Tämä aiheuttaisi taas sitten muuten taakkaa työnantajille ja kansalliselle hallinnolle. Tässä on monia ajatuksia, jotka voivat vaikeuttaa tarkastuksia, mutta myöskin aiheuttaa ongelmia työntekijöille. Erityisesti se, että kansalliset tarkastukset siirrettäisiin eurooppalaiselle tasolle ja luotaisiin eurooppalainen virasto. Nyt ollaan tekemässä tietokantaa, työllisyydestä ja, ja sen muodoista, mutta tämä on oikeastaan kansallisten toimijoiden tehtävä, koska tiedät parhaiten, tämä pantaisiin täytäntöön. Ja tässä tietokannassa on satoja A1-lomakkeita, jotka ovat sinne laitettu. Ja haluaisin katsoa myöskin yhteistyömahdollisuuksia, tiedonvaihdon mahdollisuuksia, kuinka voidaan paremmin tiedottaa työntekijöitä. Monet lain rikkomustapaukset syntyvät tietämättömyydestä työntekijöiden taholta. Se, mitä teemme nyt, se pitäisi parantaa rätylyttävää tarkastustyötä ja että komissio voi asettaa seuraamuksia työntekijöille. Mutta tämä ei saa puuttua liikaa jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, eikä haitata niitä. Siis komissiohan pitää tietenkin tukea kansallisia työvalvontaviranomaisia koulutuksella ja muutenkin. Ja sitten tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. No me edelleenkin odotamme tämän direktiivin tiimoilta tuloksia neuvostolta. Sitten on se viitattava myöskin kohtaan kahdeksan. jossa tällainen Belgian järjestelmä on hyvänä esimerkkinä ja kuitenkin tuomistuin on päättänyt, että tämä järjestelmä ei ole eurooppalaisen lainsäädännön mukainen, joten tämän takia tämä viittaus mietinnöstä pitäisi poistaa. Emme halua luoda lisää työmarkkinoille pääsyn esteitä. joissa tapauksissa lähettyjen työntekijöiden tilanne on sellainen, että he ovat tavallaan pidettynä vangittuina. Haluaisin kuulla tarkemmin näistä tapauksista teiltä. Jelko Kassin. Merci, madame. Kiitos, puheenjohtaja Jutta, kollegat. Minusta on ollut ilo osallistua tähän. Ja kuten olen jo aikaisemmin sanonut, minä luulen, että tällä tavalla pystymme vaikuttamaan positiivisesti työoloihin Euroopassa ja sisämarkkinoihin, niiden toimivuuteen. Työsuojelutarkastukset ovat vaikeaa pala monissa maissa ja monissa tapauksissa niihin ei ole varaa eikä tarpeeksi henkilökuntaa voi vaikuttaa siltä, että jotkin meidän tarkistuksista yrittävät rajoittaa tämän järjestelmän soveltamisalaa, mutta me olemme yksinkertaisesti sitä mieltä, että meidän tulisi pystyä sopia näistä asioista EU-ssa ja meidän valiokunnassamme tietysti myös olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi rangaista painokkaasti niitä, jotka eivät noudata työsuojelutarkastusjärjestelmää, mutta sen ei pitäisi kuitenkaan olla rikos. Ja kun puhutaan ehdotuksesta, joka liittyy uuteen virastoon, me olemme sitä mieltä, että tällaista uutta melko kapea-alaista virastoa ei oikeastaan tarvita koska tämä ala ei edes ole pelkästään EUn ala. Tässä tarvitaan vain parempaa koordinaatiota EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Olemme myös skeptisiä laittomien työntekijöiden tietokannan suhteen, mutta olemme sitä mieltä, että yhteistyötä pitäisi lisätä kaiken kaikkiaan EU-jäsenvaltioiden välillä. Meidän mielestämme meidän tulisi keskittyä työsuojeluun sen varsinaisessa substanssissa ja lopulta meidän mielestämme tällainen sosiaaliturvakortti olisi erittäin toivottava työkalu. Siitä saattaisi olla hyötyä työntekijöille ja kyse ei olisi mistään pakollisesta henkilökortista, joka kaikilla työntekijöillä tulisi aina olla mukanaan. Tämä on herkkä ja tärkeä aihe yhdistyneelle kuningaskunnalle, kuten tiedätte. Kiitos. Haluaako komissio puhua tässä yhteydessä? Hyvä, no sitten esittelijä. Ja, kollegin... Kiitokset kollegat kommenteista. Kyseessä on taas se, että rakennetaan esteitä yrityksille valtion protektionismista, mutta oikeastaan kyse on sääntöjen noudattamisesta, ei mistään uusista säännöistä, vaan pelkästään, että noudatetaan sitä, mitä yhteiskunta, eurooppalaiset ja Eurooppa sinänsä menettää siinä, kun toimitaan laittomasti ja käyttää hyväksi ihmisiä. Meillä on eurooppalaiset työmarkkinat, jota työstään kansallisin välinein. Meillä on työsuhteet, jotka ovat 5, 6, 7, 8 jäsenvaltiossa, kun sitten kansalliset valvontaviranomaiset toteavat, että he pystyvät arvioimaan tätä tietojen vaihtoa tai tekemään sitä tietojen vaihtoa, vaan he tarvitsevat keskusyksikön, jonka kautta tämä tietojen vaihto kulkisi. Tähän liittyy tietenkin kieliongelmat ja järjestelmien erot. Tämän takia minusta eurooppalainen virasto olisi näille ääritapauksille kyllä hyödyllinen laitos. Me tulee sitten tämän Belgian Mimosa-järjestelmän, jos kuuntelemme Euroopan tuomioistuimen perustelua tarkkaan, niin tässä ei sitä Mimosa-järjestelmää niinkään kritisoida, vaan sitä, että kuinka siellä on itsenäiset ammattinharjoittajat äh, jäsenvaltioista ja kolmesta maista ottu mukaan sinne. Belgia on tehnyt tämän, koska aika usein, ei pelkästään Belgiassa, vaan myöskin tehdään tästä lume itsenäistä ammatin harjoittamista, näin voidaan kiertää määräyksiä. Ja ikävä kyllä tuomioistuin sitten kritisoi juuri tätä osaa limosa järjestelmästä. Muuten voi olla varmaankin niin, että kaikista erimielisyystä huolimatta voimme löytää yhteisen sävelen. Kyseessähän ei ole taakat, vaan siitä, että pidetään kiinni lainsäädännöstä. Tämä ei saa kukaan, tätä kukaan kiistää, eivät yritykset, jotka mitkään poliittiset mielipiteetkään saa tässä häiritä. Työmarkkinoiden pitää toimia. Kiitoksia. Madame la Kiitoksia esittelijälle. Eli kompromissitarkistukset 25. marraskuuta ja sitä seuraavana päivänä niistä äänestetään ja koko mietinnöstä. Kävimme läpi nyt sitten tämän esityslistakohdan ja tulemme kohtaan 14. Siinä annan uudestaan Jutta Steinrykille puheenvuoron. Siinä jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan EUn edun vuoksi työturvallisuutta, kemikaaleja ja käytettävä koskeva ilon sopimus 1990 vuodelta, yleissopimus numero 170. Esittelijällä puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, nennen wir es einfach ILO-Konvention 100. Niin, puhutaan yksikäsainen ilosomus 170. Minä tuen tätä ehdotusta, että neuvosto antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden ratifioida yleisomuksen numero 170. Jäsenvaltiot voivat yleisomukset, jotka koskettavat yhteisön eivät voi ratifioida niitä ilman neuvoston hyväksyntää. Ja tämä ilon yleissopimus, tai tämä ilos on jo useamman direktiivin tai asetuksen kohteena, kuten REACH tai sitten aineiden ja seosten merkintä, direktiivi ja niin edelleen. ILON kansainvälisiä tavoitteita pitäisi tukea ilman muuta, että voidaan myöskin näyttää EUn ulkopuolisille maille, kuinka tärkeää on ottaa huomioon työntekijöiden ja ympäristön edut, kun käsitellään vaarallisia aineita. Meillähän oli jo sevosotapaus Euroopassa, joka oli hyvin ikävä tapahtuma. Minä tuen komission ehdotusta ja toivottavasti moni jäsenvaltio ratifioi kyseisen yleissopimuksen. Kiitoksia. Merci. Um, ähm, Mr. Kelsey. Kiitoksia sitten herra Kelsey. Uh, äh, merci, Madame Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa muutaman sanan Benjanin puolesta, koska hän ei ole päässyt paikalle vierailijoiden takia. Hän haluaisi vielä lisätä tähän kohtaan, että hän on samaa mieltä hyvin pitkälti esittelijän kanssa tässä asiassa, mutta pitkäaikaisella ja lyhytaikaisella rahoituksella on tässä eri paikat ja niihin päästään eri työkaluilla. Anteeksi. Kyse onkin aivan eri mietinnöstä. Niin, kemia, eli yleisopimus numero 170, siis ei ollut tästä. No niin, no siinä tapauksessa Me tarkastelemme tarkistuksia, eh, siis määräaikatarkistuksien jättämiselle englanniksi koskien lainsäädäntöpäätöslauselmaa ainoastaan, koska suosituksissa voidaan sanoa vain kyllä tai ei. 7. Eh, marraskuuta kello 12. Ja nyt eh, sitten tarkastelemme 14. marraskuuta näitä tarkistuksia ja äänestämme eh, sen jälkeen. Eh, tässä kävimme läpi kohdan 14. Nyt annan eh, varapuheenjohtajalle Ines Suberille puheenvuoron ja hän käy läpi kohtaa 15, yleissopimus numero 189 me olemme olleet tässä paljonkin liikkeellä tässä asiassa. Kyseessä on äh, jäsenvaltioiden hyväksyntä kotitalous työntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleisopimuksen ratifioinnille. Äh, tästä esittelijä ensimmäiseksi, olkaapa hyvä. Obrigada, senhora Presidente. Um, o, que está, o que está aqui uh, em. Kiitos, puheenjohtaja. Haasteena tässä on siis kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisen työn turvaaminen. Kotitaloustyöntekijät ovat alttiimpia värkäytyksille heidän työnsä luonteen takia he tekevät töitä yksin. Mutta joka tapauksessa me tiedämme, että suurin osa kotitaloustyöntekijöistä ovat naisia, usein siirtolaisia, ja tämä tekee heistä vielä haavoittuvaisempia kotitaloustyöntekijät eivät välttämättä edes tiedä, että heillä on samanlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin työntekijöillä ja monissa tapauksissa he päätyvät työnantajiensa armoille. He ovat usein ihmiskaupan uhreja ja kohtaavat seksuaalista ja muunlaistakin väkivaltaa työssään. he ovat usein osa laajempaa ihmiskaupan verkkoa, näin myös Euroopan unionissa. Tämä yleissopimus on siis jo voimassa, kuten puheenjohtaja jo tuossa mainitsi. Ja muutamat asiat tuossa yleissopimuksessa ovat EUn työn ansiota, esimerkiksi ne kohdat, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen. Eli nyt pyydämme hyväksyntää tämän yleissopimuksen ratifioinnille. Mielestäni meidän tulisi tehdä kaikkemme edistääksemme tätä prosessia. monet maat, joista näitä siirtolaiskotitaloustyöntekijöitä tulee suuressa määrin, kuten esimerkiksi Bolivia ja muut latinalaisen Amerikan maat, ovat ratifioineet tämän sopimuksen. Ratifioineiden osapuolten on kunnioitettava ihmisten perusoikeuksia, järjestäytymisvapautta vapautta muun muassa – ja tämä yleissopimus luo peruspohjan, peruslainsäädännöllisen pohjan, jota sitten yhdistetään kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tavoitteena on se, että alle 18-vuotiaat kotitaloustyöntekijät pääsisivät myös kouluttautumaan jollain tavalla. Ja Tavoitteena on myös turvata se, että kotitaloustyöntekijät saavat tarvittavat lepoajat ja palkan. sovitulla tavalla. Tässä pyritään varmistamaan kotitaloustyöntekijöiden työolot ja tässä pyritään myös siihen, että siirtolaiskotitaloustyöntekijät saisivat kirjallisen työsopimuksen. Tätä ei kuitenkaan voida soveltaa suoraan kolmansiin maihin. On erittäin tärkeää myös valvoa ja hallita ylipäänsä ihmiskauppaa, joka kohdistuu näihin naispuolisiin siirtolaiskotitaloustyöntekijöihin. Heille on taattava myös 24 tunnin lepopäivä viikossa, minimipalkka. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä takuista, jotka yleissopimuksessa esiintyvät. Sitten kiinnittäisin huomionne vielä siihen, että tällä hetkellä budjettileikkausten takia tietyt työntekijät kärsivät, kotitaloustyöntekijöiden asema huonontuu entisestään – Siis ehdotamme sitä, että neuvosto oikeuttaa ratifioimaan tämän yleissopimuksen EU-nimissä. Kiitoksia. Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Monsieur Grano. Herra Grano. Yes. No, first, first, first, ei, kyllä siellä on ähm, ensin toinen puhuja. Mm. Kiitoksia sanoisin vain, että ihmiskauppaa, että huijataan ihmisiä mm, sellaisella verukkeella, että tarjotaan kotitaloustyötä. Se on hyvin vakava ongelma. Ilon sopimus on hyvin, peru, hyvä perusta tähän. Minun ryhmäni tukee täysin tätä mietintöä. Kiitos. Äh, Madame Papadou. Edustaja Papadopolo ja sitten Kastela. Äh, Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa SDn puolesta, että me haluamme tukea tätä ehdotusta. Se on tarpeellinen. Me haluamme turvata nämä minimityöoloehdot kotitaloustyöntekijöille, koska näinä päivinä, kun kärsimme talouskriisistä yhä edelleen, se on aiheuttanut vaikeita aikoja kotitaloustyöntekijöille. kotitaloustyöntekijöille. He ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa ja mietinnön mukaan Eurostatin mukaan EU:ssa on 2,7 miljoonaa kotitaloustyöntekijää. Puolet heistä ovat siirtolaisia. Paljon hyväksikäyttöä, riistoa esiintyy, heikkoja työoloja, pitkiä työpäiviä, alhaisia palkkoja, seksuaalista häirintää, ihmiskauppaa, riistoa. Ja on totta kai tarpeellista, että varmistamme, että heillä on kunnolliset työsopimukset, jotta he nauttivat täysistä ihmisoikeuksista ja eh, tämä sisältää myös sosiaaliset oikeudet. Tämä liittyy ihmisarvoisen työn edistämiseen ylipäänsä, naisten ja miesten elämänlaadun parantamiseen eh, rauhan, ihmisarvon edistämiseen ja meidän poliittisen ryhmämme viesti on se, että ihmisarvoinen työ on hyvin tärkeä osa ihmisarvoista elämää. Tämä on tärkeä viesti. Ja me tuemme sitä, että saisimme hyväksynnän ratifioinnille. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kostello. Niin äh, se, mitä tässä nyt juuri sanottiin, mielestäni se on erittäin tärkeää äh, ja meidän täytyy ottaa huomioon tämä ilon sopimus. Kotitaloustyö on äh, kunnollista työtä, sitä pitäisi sellaisena pitää. Me kuulimme tästä väärinkäytöstä ja minä haluaisin, että puututaan väärinkäyttöön kotitaloustyöntekijöiden osalta. Kotitaloustyö työ on sosiaalisesti, taloudellisesti tärkeää kaikkien Euroopan valtioiden kannalta, mutta tällä hetkellä se on epävarmaa työtä ja sitä aliarvostetaan. ILOn sopimus 189 auttaa tekemään tästä työstä kunnollista kestävää työtä, mutta tässä tärkeää on, että yleissopimus hyväksytään ja sen pitää olla ensin alintaso eikä missään nimessä korkein taso. Kiitos. Ähm, madame la rapportrice. Sitten esittelijä. Teidän kommenttinne, olkaa hyvä. We agree, so <laughs> I don't have nothing to say. että olen samaa mieltä, että ei ole mitään sanottavaa. Joka tapauksessa määräaika tarkistuksille englanniksi ainoastaan ja ainoastaan lainsäädäntöpäätöslauselmaan määräaika tarkistuksille 7. marraskuuta 2013 kello 12. Aivan kuten edelliseenkin tekstiin josta käsittelimme, tarkastelemme tarkistuksia 14. marraskuuta ja toivottavasti äänestetään valiokunnassa samana päivänä. Ja seuraavaksi tulemme kohtaan 16 esityslistalla. Annan puheenvuoron Sergio Gutierrez Prietolle ja hän voikin esitellä meille lausuntoluonnoksensa talous- ja rahasiainvaliokunnalle koskien Euroopan talouden pitkän aikavälin rahoitusta. Olkaapa hyvä esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja rahoituskriisi on opettanut meitä yhteiskuntana. Miljoonat kansalaiset ja yritykset ovat kärsineet asiasta, mutta me olemme nähneet, että meidän on syytä säilyttää sellaiset rahoitusjärjestelmät, jotka meillä on, niin meidän pitäisi myös hoitaa niitä avoimesti niin, että kansalaiset yritykset voivat hyötyä ja kyseessä olisi siis kestävä kasvu. Kyse on vihreästä kirjasta, jota käsittelemme täällä ja miten julkisvalta ja miten meidän, meidän myös pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin rahoitusta kohtuullisella hinnalla ja näin edes autetaan myös Eurooppa 2020 tavoitteita. Perustavanlaatuiset kysymykset sitten, eli koko hallinto, julkishallinto yhdessä me suuntaamme näille markkinoille. Me voimme parantaa strategista infrastruktuuria tai ne ympäristönäkökohtia Usein tässä on perinteisiä rahoitusalan toimijoita myös mukana. Siitä huolimatta voidaan edesauttaa kestäviä hankkeita nimenomaan. Meillä on olemassa olevia mekanismeja, mutta näiden lisäksi voidaan tavoitteiden saavuttamiseksi ottaa käyttöön uusia välineitä. Meillä on hyvin vähän tilaa näissä lausunnoissa, joten hyvin rajoitettu ovat myös ajatukset, joita sinne tulee, mutta yleis linjoiltaan. Siinä on neljä, viisi ajatusta. Ensinnäkin me tuemme meidän preferenssiämme ajatellen pitkän aikavälin rahoitusta, kun nyt katsotaan viime aikoja, viimeistä kymmentä vuotta, silloin on mietitty vain lyhyttä aikaväliä ja eh, on Tämä on johtanut myös kriisiin, nykyiseen kriisiin. Meidän pitäisi kannustaa pitkän aikavälin investointeihin kansalaisille ja yrityksille. Tällä tavoin saadaan myös vakautta rahoitusmarkkinoille. Tässä voidaan vähentää myös yritysten kustannuksia niin, että ne saavat myös rahoitusta omiin hankkeisiinsa ja edistävät työllisyyttä EU-ssa. Toinen ajatus on tärkeää, että suositaan sellaisia investointeja, jotka eh, suuntautuvat tuottavaan pääomaan. Ja tällä tavoin näistä mekanismeista, eh, esimerkiksi verotuskannustimista, on hyötyjä, kun halutaan edistää innovaatiota eh, ja kehitystä tai tutkimusta. Se on hyvin tärkeä koko euroalueelle. Me pyydämme myös lisäponnisteluja, jotta saadaan aikaan sellaisia välineitä, jotka edesauttavat rahoitusta pk-yrityksille. Nyt kun vertaamme Euroopan unionia muihin maailman alueisiin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, me näemme, että erot ovat suuret pk-yritysten kohdalla myös Euroopan unionin sisällä erot ovat valtavat, kun katsotaan, miten PK-yritykset voivat hyötyä näistä investoinneista. Esimerkiksi Ranskassa ne 30 prosenttia ja joissakin maissa sitten taas noin 10 prosenttia. Ja sitten nämä suuryritykset mahdollisuudet rahoittaa näitä pitkän aikavälin investointeja pk-yrityksille. Sillä on suuri merkitys jäsenmaissa. Ja me pyydämme myöskin, että saadaan aikaan näitä mekanismeja eri välineiden myötä. Strategia 2020 on tässä suhteessa tavoitteena nimenomaan ja näin myös sosiaalinen ähm, asuntotuotanto tulee myös esiin. Äh, olisi tärkeää, että kyseessä olisivat nimenomaan nämä tuottavat investoinnit. Ja on tärkeää äh, miettiä, minkä tyyppistä äh, myös ähm, riskipääomaa voidaan käyttää ja millaisia, millaisilla koroilla tätä rahaa on tarjolla. Se on tärkeää pk-yritysten näkökulmasta tiedetään hyvin, että riskipääomaa käytetään varsinkin pk-yritysten osalta silloin, kun eroja on paljonkin, varsinkin uuden teknologian yrityksissä. Olisi tärkeää, että pk-yritykset saavat paremmin ja enemmän tätä rahoitusta eikä tätä äh, käytetä ainoastaan äh, teknologian huippuyrityksiin. Äh, vihreässä kirjassa käsitellään nimenomaan näitä asioita tulevien rahoitusnäkymien puitteissa. Meidän, tärkeä, meidän mielestämme tärkeää on, että avoimuus on korkealla tasolla, samoin kuin läpinäkyvyys. Se on tärkeää, että käytetään rahaston 10 miljoonaa niin että voidaan edistää rahoitusta hankkeisiin, jotka vaikuttavat työllisyyteen. Meidän mielestämme tämä on hyvä keino ja edellisissä rahoituspuitteissa oli käytettävissä varoja. Nyt voidaan katsoa myös sitä, miten voidaan täydentää tätä rahoitusta. Ja lopuksi otamme esiin myös varovaisuuden miten pitäisi olla myös varovainen, kun puhutaan esimerkiksi eläkerahastoista ja pitkän aikavälin investoinneista, koska on tärkeää ottaa käyttöön myös sellaisia valvontakeinoja, joita ei ole tähän mennessä käytetty kriisin aikana. Olemme nähneet, että nämä rahastot eivät välttämättä investoi niin vastuullisesti kuin pitäisi ja tämä on tärkeä asia myös siinä mielessä, että meidän täytyy hyvin varovaisesti hoitaa niitä varoja, joita kansalaisilla on, joihin kansalaiset luottavat. Ja tässä siis aivan yleisesti tämä lausuntomme. Tällä hetkellä nämä ajatukset ovat tekstissä ja koska meillä on hyvin vähän tilaa olemme ottaneet asiat esiin näin rajoitetusti. Kiitos. Ähm, Herra Kasin, olkaa hyvä. Si. Kiitos. No niin, nyt seuraa se puheenvuoro, jonka meinasin pitää aikaisemmin kollegani, joka ei ole päässyt paikalle vierailijoiden takia, on valmistellut puheen, jonka nyt pidän teille. Hän on hyvin pitkälti samaa mieltä valmistelijan kanssa. Pitkän ja lyhyen aikavälin rahoituksella on eri tavoitteita ja niitä voidaan toteuttaa eri tavoin. Ja niitä voidaan toteuttaa eri tilanteissa. Pitkän aikavälin rahoituksella tarkoitetaan ja tähdätään muuhunkin kuin taloudellisiin eh, tarkoituksiin. Siitä voi olla hyötyä kaikenlaisille eri toimijoille. Samaa mieltä ollaan PK-rahoituksen eh, kanssa, koska sieltä löytyy valtavaa potentiaalia talouskasvulle. Kollegani on sitä mieltä, että tässä kannattaisi mainita sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt pitkän aikavälin rahoituksen sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt. Ja tässä saatetaan pystytä luomaan kannustimia vastuulliselle rahoitukselle. Kiitos. Um, Kiitoksia kovasti. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Tässä vaiheessa niitä ei ole, joten herra Gutierrez Prieto, haluatteko vielä puhua? Ei, oikein hyvä. Sitten ähm, sanon vain, että määräaika tarkistuksille englanniksi ainoastaan 11. marraskuuta mennessä Kello 12 mennessä tarkastelemme tarkistuksia, kompromisseja samassa kokouksessa 25. ja 6. marraskuuta ja 17. joulukuuta äänestys ja talousasianvaliokunta 20. tammikuuta äänestys ja sitten helmikuun kakkoseen tämä menee käsittelyyn täysistunnossa. Ja sitten Martin Kastler saa puheenvuoron kohdassa 17 ja kyse on lausunnosta Imkovaliokunnalle Solvit kysymyksessä. Tästä esittelijälle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun minun esitykseni Solvit-tilit on täällä saanut, ja kun sovittelukeskus on tehnyt hyvää työtä viime vuosina, varmaan tästä on kaikki samaa mieltä. Ne ovat tukeneet sisämarkkinoiden toimintaa. Haluan ottaa kolme asiaa esille tämän laustuluoksen yhteydessä, jota asun painottaa. Eli ensin komissiokin on ottanut sen, että antaa enemmän vastuualueita Solvitille, mutta ei pelkästään niitä sisämarkkinoilla olevia eurooppalaisia asioita, jotka syntyvät kansallisen lainsäädännön heikosta täytäntöönpanosta. Mutta oikeastaan näissäkin asioissa solvitin pitäisi auttaa. Sitten toinen alue, eläkkeet pitäisi ottaa mukaan. Tästä kuulimme toisessa yhteydessä aika paljon tänään jo. Tämä on minusta myös tärkeä asia, että solvitissa voitaisiin tälläkin katsoa sen jälkeen, kun on olemassa paljon oikeusvarmuutta asian suhteen. Esimerkiksi juuri eläkkeiden siirrettävyyden suhteen kuten kuulimme juuri täällä, ja miten ne eläkkeet vakuutetaan yksityisesti vai julkisesti, ja miten, mikä tilanne on sitten sisämarkkinoilla 28 maan kesken. Ja kolmas asia, se on ajatus, jonka minä itse olen tehnyt, ja tästä haluan kiittää myöskin korlikoin tuesta, tämä Solvit Regio, Eli olen myöskin täällä alueiden edustajana paikalla Ja haluaisin, että myöskin alueellisella tasolla nähtäisi Euroopan myönteisenä. Jos tällainen laitos auttaa ihmisiä, se olisi parempi. Tämän takia olisi hyvä, että tästä keskitetystä rakennesta voitaisiin myöskin vähän hajautua paikallistasolle, jotta se ottaisi huomioon myöskin tämän jäsenvaltioiden hajautetun rakenteen, vaikka liittovaltiot Saksassa tai, tai Kreisen, niin kuin jossakin maissa on. Eli tämä solvitin pitäisi tällä tavoin lähestyä kansalaisia. Ja tämä voitaisi, voitaisiin tehdä niin, jos tätä aloita tuettaisiin. Kiitokset tässä vaiheessa jo tuesta ja odotan lisäehdotuksia, mutta uskon, että tämä voisi olla aika ongelmaton asia. Ja voimme sitten nopeasti varjoesittelijä kierroksen järjestää lähitulevaisuudessa. Niistä ähm, Serkas. Edustaja Serkas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, no kollega ei päässyt tänne paikalle. Minulla on tästä muutama huomio hänen nimissään. Micro is open. The micro. That is Salaori, eh? eh bueno, entonces como... No niin. Tämähän kuulostaa paremmalta. Ensimmäinen ajatus, Kessler, Kiinan puolesta puhun. Me teemme hyvin rakentavasti tässä yhteistyötä ja sanoisin, että tämä on hyvin mielenkiintoinen väline kansalaisille ja yrityksille. Halutaan siis parantaa tilannetta. Tämä on meidän näkemyksemme. Tässä pitää pitäytyä vapaaehtoisuudessa. Niinpä jäsenvaltioiden toissijaisuusperiaate on asia, jota pitää noudattaa aivan lyhyesti näistä eh, huomioita. Tulevaisuudessa online-toiminta on tärkeää ja meidän pitäisi parantaa eh, solvitia myös online. Eh, kyse on myös siitä, miten päästään verkkoihin. Tämä on tärkeää. Sen pitäisi olla saatavissa myös vammaisille. Ja tästä syystä teemme teidän kanssanne yhteistyötä ja näin Euroopan ja kansalaisten nimissä saamme tilannetta paremmaksi. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia. Harkin, liberaalien varjoesittelijä, kiittää tästä hyvästä lausunnosta. Hän pitää tämän hyvänä siinä, että tässä on tämä julkisuustyö ja ottaa yhteyttä kansalaisiin. Ja myös tämä Solvit Regio on myöskin positiivinen ehdotus, myönteinen ehdotus. Hän haluaa ottaa esille sen, että hän tukee tätä ja että annetaan räätälöityjä palveluja kansalaisille. Tämän takia Mörjen Haakin pitää ehdotusta hyvänä hän tulee ehkä tekemään pieniä tarkistuksia vielä tämän ehdotuksen hiomiseksi. Kiitoksia. Ähm, dann gebe ich noch einmal zurück an den... Sitten vielä esitteli, olkaa hyvä. Vielen Dank für die Unterstützung und die Freunde. Kiitokset tuesta ja kehuista. Kyllä tämä varmaan onnistuu. Se, että tämä tulee täydellinen, no tämä on melkein täydellinen nyt, oikeastaan, hyvä puheenjohtaja. Kyllä me tämän solidaarisuuden nimissä saamme varmaan valmiiksi. Kiitoksia myöskin tästä online-erotuksesta, että myöskin ihmisillä, joilla on tiettyjä rajoituksia, voivat ottaa, voidaan ottaa mukaan tähän. Tämä tuskin on mikään ongelma, varmaankin saman tämän 15 000 merkin rajoissa mukaan tähän näin. Um, Kiitos. Ja haluaisin kysyä vielä onko täällä Mark pääosaston Aniska Jänsen paikalla. Haluatteko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, is it, is clear? Kiitos. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin vain nostaa esiin muutamia haasteita, jotka meidän mielestämme kohtaavat solvittia tässä seuraavien vuosien aikana. Ensinnäkin korkealaatuisen palvelun säilyttäminen resurssipulan ja budjettileikkauksesta äh, huolimatta on haaste ja meidän täytyy keskittyä siihen, että henkilöstöresursseja riittää ja on hienoa, että Euroopan parlamentti tukee jäsenvaltioita tässä. Ja sitten valitusten käsittelyä pitäisi virtaviivaistaa, tehostaa ja täytyy varmistaa, että kaikkia niitä, joita solvit ei pysty auttamaan, ohjataan sitten oikeaan paikkaan. On tärkeää pitää mielessä se, mm, mihin solvit pystyy, mikä on sen soveltamis ala, sehän perustuu siihen, että jäsenvaltiot soveltavat EU-lainsäädäntöä oikein. Kyse on keskushallinnosta. Sitten kolmas asia, jota haluaisimme vielä korostaa, on se, että solvittiin pitäisi käyttää jo olemassa olevaa tietoa jäsenvaltioista. Esimerkiksi jäsenvaltioiden solvitkeskusten tulisi tehdä yhteistyötä sosiaaliturva-asioissa. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska useimmat solvit tapaukset liittyvät sosiaaliturva-asioihin. Tästä on maininta eläke esimerkissä siinä asiakirjassakin. Jotta solvit pystyy auttamaan, kyse täytyy olla EU-lainsäädännön rikkomisesta. Se on tärkeä kriteeri. Ja kaikkien eurooppalaisten kansalaisten tulisi tietää, mistä Solvitissa on kyse. Kaikkien 510 miljoonan tulisi tietää, miten käyttää Solvittia. Ja yksi tapa, jolla tämä aikaan saadaan, on se, että ihmiset saisivat helposti tietoa oikeuksistaan EU-kansalaisina, ja tähän liittyy europortaali, josta saa helposti tietoa, käytännön tietoa oikeuksista, ja heti kun ihmiset tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat, niin silloin he osaavat myös tunnistaa rikkomukset. On siis tärkeää käyttää tällaisia väliportaaleja ja organisaatioita, jotka sitten tiedottavat ihmisiä siitä, että he voivat saada Solvitin kautta apua. Sitten alueellisista Solvit-pisteistä. Me kannustamme Solvit-keskuksia varmistamaan, että kaikki paikallisia aluehallintoviranomaiset tuntevat Solvit-järjestelmän hyvin niin, että ne voivat toimia ikään kuin välivirastoina. Eli heti, jos joku yksityishenkilö esimerkiksi lähestyy jotain alueviranomaista jollain ongelmalla, niin silloin tämä henkilö pystytään ohjaamaan Solvit-keskuksen pariin. Siinä meidän kommenttimme. Kiitos. Thank you. Um, deadline for amendment. Kiitoksia. 12. marraskuuta on taakistusten jättö ja 17. joulukuuta äänestetään Empl-valiokunnassa. Tämä on teillä joululahjanne sitten, kun se hyväksytään. Hyvä, kiitokset. Mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla 18. Onko ikääntyvillä työntekijöille tarkoitettuun Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä? Tässä valmistelijamme on kollegamme Danuta Javlovieska. Ja tämä on ensimmäinen mielipiteiden vaihto laustoluonnoksesta, joten annan saman tien puheenvuoron Danutalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensi vuonna varmasti huomaamme laskun työn te- työjässä olevan väestön määrässä. Lisäksi eh, varhaiseläke, talouskriisi ja uudet eh, näkökohdat, jotka liittyvät eh, työhön ja ikääntymiseen, se vaikuttaa kielteisesti tähän suuntaan. Tällä hetkellä alle 50 prosenttia 55-65-vuotiaista ovat työssä ja se tekee meidän tilanteestamme huonomman kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa, jossa yli 60 prosenttia tämän ikäisistä ihmisistä on töissä. Se vaikuttaa valtavasti jäsenvaltioiden taloustilanteeseen ja myös eläketilanteeseen, koska meidän pitää muistaa, että kaikki työntekijät ovat erittäin arvokkaita ajatellen heidän äh, kokemustansa. Meidän pitäisi luoda sellaiset olosuhteet, jotka rohkaisevat äh, tämän ikäiset ihmiset, äh, rohkaisevat heitä olemaan työssä pidempään. Lissabonin strategian mukaan on tarpeen pidentää työikää. Eurooppa 2020 strategiassa jäsenvaltiot ovat lisänneet kunnianhimoisen tavoitteen 75 prosenttia työllisyydessä, työssä 20-64-vuotiaat. Ja yksi päävälineistä tässä eh, työmarkkinoilla kannustamisessa on Euroopan sosiaalirahasto 2007-2013 vuosina 75 miljardia euroa käytettiin tähän rahastoon 8 prosenttia EUn budjetista. Tämän lisäksi jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet 117 toimintaohjelmaa. 63 niistä oli suunnattu ikääntyvään väestöön. Valitettavasti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 2012 osoittaa, että jäsenvaltiot tai komissio eivät pysty sanomaan, moniko ikääntynyt työntekijä hyötyi näistä resursseista joita on käytetty ja paljonko resursseja on itse asiassa laitettu käyttöön. Ja miten tätä kautta on löytynyt uusia työpaikkoja. Nyt Ison-Britannian Gibraltarin tapauksessa eh, resurssien käyttö eh, vanhenteville oli tiedossa, mutta Riittävää valvontaa ei ole ollut eikä riittäviä indikaattoreita. Niinpä, kun meille on tulossa uudet rahoituspuitteet 2014-2020, mukana on myös oikaisumahdollisuudet ja riittävästi indikaattoreja, joiden avulla voidaan mitata, miten nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Omassa lausunnossani rohkaisen jäsenvaltioita käyttämään sellaisia indikaattoreita, jotka osoittavat, paljonko nämä ikääntyneet työntekijät ovat hyötyneet ajatellen työmarkkinoita, miten he ovat löytäneet että ESRn avulla uusia työpaikkoja. Me tarvitsemme lisää tietoa, jotta voimme jatkaa tehokkaita toimia tulevaisuudessakin. Ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin otti esiin myös sen, että ei ole tarkkaa määritelmää ikääntyvälle työntekijälle. Jäsenvaltiot soveltavat erilaisia ikärajoja. 45, 50 äh, tai 55 on ikärajoina, jotta voitaisiin tunnistaa nämä toimenpiteet, jotka äh, todellakin äh, ulottuvat kaikkiin työntekijöihin pitäisi eh, ottaa eh, samat eh, ikäryhmät kuin ohjelmissa ja toimenpiteissä. Ehkä voitaisiin sopeuttaa myös nuorempien työntekijöiden tarpeita. Koulutus, uudelleenkoulutus, itsenäiset ammatinharjoittajat, joustava työnteko. Näissä tarkistuksissa, joita olen laatinut. Minulla on tällaisia ajatuksia, mutta minulla on myös tietyt rajat, joten minä toivon, että saan teiltä kommentteja ja sitä kautta voimme tehdä hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Toivottavasti tästä lähtee hyvä keskustelu käyntiin. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Haluaako joku puheenvuoron? Muutoin annan puheenvuoron komissiolle. Emmanuel Kuenoi, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos. Nyt komissio haluaisi korostaa, kuten tuossa juuri mainittiin ihan oikein, että monet suositukset on jo otettu mukaan seuraavalle ohjelmakaudelle ja nämä parannukset koskevat sekä valvontaa, ohjelman parempaa valvontaa, että suorituskyvyn arviointia. Tavoitteet ovat yksi asia ja tavoitteiden saavuttaminen, tulokset ovat toinen asia. miten komissio aikoo ottaa huomioon tiettyjä tuomioistuimen äh, raportin näkökohtia ja komissio on sitoutunut ex ante valvontatoimenpiteiden jäljitettävyyden äh, parantamiseen. Kiitos. Äh, Tarkistuksen järjestettävä 13. marraskuuta puoleen päivän mennessä ja 21. tammikuuta ensi vuonna äänestää täällä valiokunnassa. Nyt meidän pitäisi kohta puolin päättää kokous, mutta vielä yksi asia, 20 ja 21 kohdat estyslistalla – Täällä nähdään myöskin valtuuskunnan matka Lontooseen. Se löytyy teidän kansioistanne. Ja siellä piti katsoa juuri lähetettyjen ja maahanmuuttajatyöntekijöiden asemaa ja sitten heidän sosiaaliturvansa täytäntöönpanoa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli tämän raportin löydätte kansiostanne. Ja tämä on viimeinen kohta, kun me käsitellään tänään, tänä iltana. Seuraava kokous on 14. marraskuuta kello 9.12.30 Brysselissä. Toivotan teille mukavaa illanjatkoa.